Good afternoon, ladies and gentlemen. I have been Hyvää iltapäivää. Minua on pyydetty ottamaan Busekin paikka, kuten aamulla näitte. Hän ei voi kovinkaan hyvin ja hän on jo matkalla kotimaahansa tästä taudista johtuen. Ensimmäisenä esityslistalla on ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin 2009-73 EU muuttamisesta. Ja koska puheenjohtaja Busekin oli määrä tästä lausua, niin kollega Karinson ystävällisesti suostunut puhumaan hänen puolestaan. Olkaapa hyvä. Okay, uh, thank you very much, uh, Kiitos uh, kollegat. Puhun siis Jerzy Busekin nimissä, joten luen hänen uh, muistiinpanonsa. Me pidämme hyvänä Euroopan komission ehdotusta muuttaa vuoden 2009 kaasudirektiiviä. Minä, Jirsi, olen iloinen siitä, että komission edustaja Burkhardt on täällä joukossamme tänään. Hän varmaankin kykenee vastaamaan kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin. Tämä ehdotus on kovin tekninen ja hyvin kapea laajuudelta. Miksi sitä tarvittiin? Siksi, että että äh, tässä lainsäädännössä määritellään kolmansista maista kaasusiirtoa EU-hun. Asetus äh, on epämääräinen ja jättää äh, tulkinnoille varaa. Siksi me parlamentissa useita kertoja olemme pyytäneet komissiota täyttämään tämän säätelyllisen aukon ja olen iloinen, että se on nyt täytetty. Tässä direktiivissä ei jätetä mitään epäilystäkään siihen, että EUn säännöt liittyen äh, erilaisiin säätöihin, kolmansien osapuolten osallistumisen äh, koskee myös kaikkia kaasuputkia kolmansista maista äh, EUn rajoilta lähtien. Niitä koskee EUn lainsäädäntö. Kilpailu EUn kaasu matkoilla, markkinoilla johtaa parempaan EU-kaasun ja energian saatavuuteen. On tärkeää, että meillä on täysi oikeudellinen selkeys sekä investointi, varmuus ja ennustettavuus tulevaisuudesta. Tämä on kaikkein tärkeintä, jotta me saamme toimia tai toimimaan myös oikeudenmukaisten sääntöjen mukaan, ei ainoastaan kaasumarkkinoilla eikä ainoastaan EU-ssa. Nämä elementit ovat hyvin tärkeitä myös kansalaisille ja teollisuudelle. Ne vahvistavat markkinoiden kilpailukykyä, alentavat hintoja ja huolehtivat siitä, että ketään asiakasta ei kohdella syrjivästi. Sen lisäksi se parantaa kaasumarkkinoiden ja energiamarkkinoiden täytäntöönpanoa ja sietokykyä minitäysistunnossa huomenna tämä esitellään ja siinä keskitytään lähinnä sisäisiin yhteyksiin sähkömarkkinoilla, mutta meidän täytyy käsitellä vastaavanlaisia yhteyksiä ja asioita myös kaasumarkkinoilla kaasun, joka tulee EUn ulkopuolelta, varsinkin koska meidän riippuvuutemme kaasun tuonnista kasvaa ja se on, oli viime vuonna 70 prosenttia. Joten oli erityisen tärkeää nyt määritellä tämä sisäinen konnektori, joka liittää EUn kaasumarkkinat kolmansiin maihin. Tämä on täysin puhtaan energiapaketin ehdotusten mukainen. Ja tässä huolehditaan siitä, että kaasu- ja sähkömarkkinat ovat yhteensopivat. Kuten kaikessa lainsäädännössä jää muutamia kysymyksiä vastattavaksi. Yksi. Se, että pitää käyttää uusia sääntöjä kaikkiin olemassa oleviin kaasuputkiin. Jotkut maat haluaisivat käyttää oikeuttaan poikkeuksiin. Toisekseen, missä määrin komission ehdotus varmistaa kaikki tavoitteet energiaunionissa, energiavarmuus ja energian monimuotoisuus? Esittelijänä minä olen avoin kaikille kysymyksille, jotta voisitte paremmin ymmärtää mitä tahansa huolia teillä sitten onkaan. Mutta tämä ehdotus äh, sopii tähän ja vastaa meidän odotuksiimme. Kiitos. Hey Chris. Kiitos. Lyhyt ja ytimekäs viesti. Nyt SND-ryhmän edustaja, olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä haluaisin äh, kiittää puheenjohtaja Busekin äh, puheenvuorosta, joka tuli Karinsin sulla. Ja haluaisin nyt kertoa oman näkemyksensä. Tosi seikka, että komissio on päättänyt muuttaa joitakin äh, osia direktiivistä 73 2009 varmistaakseen, että maakaasun äh, putki säännöt, jotka äh, liittyvät rajojen kahden maan rajojen väliin äh, koskisivat myös maan sisäisiä äh, linjoja on mielestäni tärkeä asia. Olemme kaikki varmaan samaa mieltä siitä, että tarvitsemme energian sisämarkkinoita, joissa energian turvallisuus ja tuotannon monimuotoisuus ovat tärkeitä asioita, siis energialähteiden monipuolistaminen ja energiaturvallisuus. Nämä ovat erittäin tärkeitä asioita, koska kukaan ei halua kokea sitä, minkä koimme muutama talvi sitten, että mm, lämpö lämmön saaminen maksaa kymmeniä miljoonia euroja meidän täytyy myös tarjota kuluttajille eh, hyväksyttävä hinta ja kunnioittaa Euroopan unionin lainsäädäntöä. Siksi toivotamme tervetulleeksi tämän komission aloitteen. Ja haluaisin korostaa erästä asiaa, joka mielestäni on myös erittäin tärkeä, nimittäin se, että tämä komission aloite ei eh, tee muuta kuin vahvistaa energiasolidaarisuuden periaatetta eh, Euroopan unionissa – ja se vastaa niihin vaatimuksiin, joita on tullut jäsenvaltioilta tällä hetkellä, koska jäsenvaltiot ovat olleet huolissaan energian huoltovarmuudesta. Näin minä ainakin olen ymmärtänyt. Lisäksi olen iloinen tämän kunnianhimoisesta aikataulusta ja toivon, että tämä aikataulu, että siitä pidetään kiinni. Kiitoksia. Thank you for Mr. Nika also. Kiitos Nika myös aika määräden noudattamisesta Krasnodębski Jesarin nimissä. Ja chciałbym również e, pogratulować... E, Kiitoksia. Haluaisin onnitella komissiota päättäväisyydestään, että tämän putken oikeudellinen asema selkiytetään. Minä haluaisin nyt kenties muistuttaa tästä poliittisesta asiayhteydestä. Tämä on symbolisesti tärkeä asia. Tämä on tärkeä asia kaikille Euroopan kansalaisille, varsinkin kaikille Keski-Euroopan alueen kansalaisille ja toivottavasti komissio ei alistu vahvojen jäsenvaltioiden tahdolle. Komissio näyttää usein päättäväisesti aivan pienempien jäsenvaltioiden asiaa, niin toivottavasti myös tässä tapauksessa Euroopan unionin ja energiaunionin periaatteita puolustetaan. Tiedämme, että neuvosto laahaa perässä se ei ole vieläkään myöntänyt komissiolle mandaattia. Ilmeisesti on olemassa etenemisen estävä vähemmistö. ITRE-valiokunnassa me olemme sopineet, että teemme voitavamme, jotta tämä työ saadaan mahdollisimman pian päätökseen. Sellaisen asian vielä haluaisin sanoa Saksa ja muut jäsenvaltiot, jotkut muut jäsenvaltiot ovat sanoneet, ovat esittäneet väitteitä energiaturvasta ja omasta valinnanvapaudesta valita oma energiapalettinsa. Tämä on sellainen asia, jonka suhteen ilmastotavoitteet ovat ensisijaisen tärkeitä ja taustalla ainoastaan lymyä sitten nämä energiavarmuusasiat. Kyse ei ole energiasta, joka tulee kolman, siis kolmannesta maasta, vaan kyseessä on sotatilassa oleva maa, jolle EU on langettanut sanktioita. Ja se, että tätä hanketta edes panna täytäntöön, niin on täysin ristiriidassa, anteeksi, että puhun nyt henkilökohtaisesti puheenjohtajalle minun myös teille puhuttava. Tämä on nimittäin ristiriidassa sellaisten periaatteiden kanssa, joita se maa, josta teidät on valittu, usein liputetaan. Tämä on symbolinen esimerkki siitä, että nämä sanat eivät kuitenkaan aina ole todellisuutta. Kiitos Krasnodevski. Nyt kun tämän asian nostit esiin, niin olen yhtä mieltä teidän kanssa, en maanihallituksen. Seuraavaksi Pederseen Alde. Federlen asemasta. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ihan nopeasti. Tämä on hyvin ehdotettu tässä, tämä tausta ja miksi se on välttämätön ja sen lisäksi, että vahvistetaan kaasun saantia. On selvää, että EU on riippuvainen kaasun tuonnista kolmansista maista. Voimme toki käydä pitkän keskustelun siitä, onko kaasun tuonti oikea pitkän aikavälin ratkaisu, mutta ainakin se on ratkaisu moneksi vuodeksi eteenpäin. Ja tässä puhutaan myös jäsenvaltioiden asemasta ja näistä kaasuputkista kolmansista maista. Me tarvitsemme tähän sääntöjä niin, että me saamme tariffisäätelyä, asioiden irrottamista toisistaan, omista verkkojen omistamisen ja toimittamisen erottaminen ja, ja muu. Meillä on hyvin selvää, että me tarvitsemme sääntöjä, jotka liittyvät esimerkiksi kaasuputkiin kolmansista maista. Olemme iloisia sitä, että tästä keskustellaan ja on keskusteltu jo pari vuotta parlamentissa. Ja nyt sitten näemme vihdoin viimein jotain tässä konkreettista pöydälläkin, niin että voimme odottaa sitten keskusteluita neuvostossa. Sitten lopuksi vielä tästä North Stream 2 mikä voisi olla mielenkiintoista ainakin minulle ja ehkä koko valiokunnalle, eli miten tämä vaikuttaa kaasun hintoihin seuraavina vuosina. Mitkä ovat erilaiset skenaariot, kun tämä projekti vedään päätökseen? Tästä me emme ole puhuneet, tai ei ainakaan tarpeeksi. Ja toivon, että tämä tuotaisiin mukaan keskusteluihin niin, että voisimme arvioida myös tulevaisuuden skenaarioita sekä kaasun hinnoittelua. Mutta siis tässä on hyvin paljon positiivisia näkökulmia ja mielellämme tuemme tätä ehdotusta. Kiitos. Kiitos. Συγχωρητής, εγώ Έγγελ Ρεμενιμής. Η πρόθεση μιας τόσο σημαντικής πρότασης. Kiitoksia oikein paljon, puheenjohtaja. kaasun sisämarkkinat ja visio siitä eh, ovat hyvin tärkeitä asioita. Tämä on mennyt nyt läpi kiireellisen menettelyn ja toivon, että me pystymme huomioimaan tämän asian merkittävyyden, eh, käsittelemään sen vakavasti, vaikka se eh, käsitelläänkin nopeutetulla menettelyllä. Ei ole hyväksyttävää, että komissio on ehdottanut tätä ilman kunnollista vaikutusten arviointia. Ja komissio lupasi, että se tekisi vaikutusten arvioinnin kaikista ehdotuksistaan. Meidän on heti aluksi tehtävä kunnollinen, laillinen analyysi tilanteesta, koska vaarana on, että tilanne tulisi olemaan ristiriidassa kansainvälisen lain kanssa, emmekä me voi tukea ehdotusta, joka vähentäisi jäsenvaltioiden suverenisia oikeuksia, oikeuksia, jotka liittyvät siihen, miten ne hyödyntävät luonnonvarojaan. Tämä koskee Turkkia ja sen roolia äh, hakijavaltiona. Sillä on vaikutuksia myös moneen muuhun. Kansallisella energiapolitiikalla on tärkeä rooli, koska äh, sen on oltava riittävän joustavaa. Jos katsotaan kehittyviä maita, niin tämä tulee ainoastaan lisäämään niitä ongelmia ja vaaroja, joita meillä on energia-alalla. Ja komissio ei ole ehdottanut mitään hyödyllisiä toimenpiteitä tällä saralla. En usko myöskään, että olemme yrittäneet millään lailla parantaa kuluttajan oikeuksia kaasumarkkinoilla. Tämä ei myöskään vie meitä eteenpäin, kun on kyse suurista polttoainevarannoista itäisellä välimerellä. Ja Nord Stream 2 pelkään pahoin, että tämä tulee olemaan jälleen yksi virhe. Kaikista näistä syistä meillä on varaumia. Kiitos. Vielä neljä muuta kollegaa, jotka haluavat aiheesta lausua. Puheaika annan minuutin. Rohkaisen teitä pysymään annetussa puheajassa. Werner, ensimmäisenä olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich, äh... Kiitos äh, puheenjohtaja. Minulla on suuria epäilyjä nimenomaan oikeusperustaan. perustaan komission oikeudellinen yksikkö samoin kuin neuvoston on todennut, että ei ole oikeusperustaa, jonka perusteella voitaisiin oikeuttaa tämä kaasudirektiivin äh, tarkistaminen. Eikä komissiolla, komissio ole kuullut äh, asiantuntijoita eikä myöskään kuullut äh, kansalaisia. Sen vuoksi olemassa olevan äh, kaasudirektiivin perusteellinen muutos. Mehän usein vaadimme, että, että se esimerkiksi tässä kaasudirektiivissä koskisi myös niitä, joita tämä äh, koskee EUn ulkopuolellakin, ja tämä tulee myös vaikuttamaan kaasun saatavuuteen, ei ainoastaan North Streamiin, vaan kaikkiin kaasuputkiin. Joten minua kiinnostaisi kovasti, mitä herra Federley tai Petersen sanoivat, että onko tehty minkään näköistä jatkoarviota esimerkiksi siitä, miten kaasun hinta tässä muuttuu, koska tämä on eurooppalaisille tai Euroopan kansalaisille erityisen tärkeää. Meidän pitäisi saada rehellinen arvio, koska Venäjä on tähän asti ollut hyvin luotettava kaasuntoimittaja, eikä meidän tule unohtaa, että tämä kaksi, tai rin, riippuvaisuus on myös kaksipuolista, eli me olemme riippuvaisia Venäjän kaasusta, mutta Venäjä on riippuvainen meistä asiakkaana. Eli miten sitten esimerkiksi jos Alankomaat lähtee tästä pois, tai siis sen kaasutuotanto loppuu, niin onko esimerkiksi Azerbaidžan seuraava mahdollinen kohde sitten. Thank you. Let me just remind you, this is for one minute and not... Kiitos. Muistutaisin, että pohjakan minuutti, ei kaksi. Georg. Szót úr, mindenek előtt szeretném üdvözölni a bizottság Ki- kiitos. Minä haluaisin aivan aluksi kiittää tästä ehdotuksesta. Olen sen ehdotuksen tavoitteiden kanssa yhtä mieltä. Asetuksesta Tästä direktiivistä on tehtävä selkeämpi ja tämän tavoitteen on pysyttävä samana. Tämä energiavarmuus paranee keskisessä ja itäisessä Euroopassa. Olemme puhuneet siitä, kuinka vaikea on, kun talvella ei ole riittävää tarjontaa soveltamisalasta. Kattaako se ne putket, jotka ylittävät maa rajojen maarajoja esimerkiksi Unkarin ja Ukrainan välillä. Mielestäni teksti ei ole riittävän selkeä tältä osin. Ja mitä tulee kolmansiin maihin, niin meidän on erotettava ne maat, jotka kuuluvat energiayhteisöön, koska he ovat linjanneet heidän sääntelyään enemmän meidän sääntelyä kohti kuin muut, joten olen sitä mieltä, että tässä olisi eriytettävä nämä maat. Kiitos. Minä puhun nyt ihan itseni puolesta. Ryhmämme tukee täysin Jirsi Pusekia ja komission tekemää ehdotusta tässä 30 sekunnin puheeni. Ehkä se oli vähemmänkin. Kiitoksia, kollega. jospa kollega Karin ja Jurek eivät häiritsisi, niin solidaarisuus, yhteisö, eriyttäminen, mistä täällä oikein puhutaan? Te ettekö te tunne EU direktiivejä, ettekö tiedä, että EU-lainsäädännön mukaan jokaisen maan täytyy varastoida kaasuvarastoihinsa maakaasua 30 päiväksi. Se on vähimmäisvarasto. Parempi olisi, jos varastoitua kaasua olisi paljon enemmän. Mutta mitä täällä nyt sitten halutaan? Halutaan vähentää yksittäisten jäsenvaltion suverenisuutta tällä saralla. Se on huono asia. Miksi ei puututtaa hiilen tai maakaasun tai puun tuontiin. Tarkoitan tässä kaikkia hiilipohjaisia raaka-aineita, joita käytämme energiateollisuudessa. Äh, minun mielestäni tämä ehdotus on erittäin huono ja että tämä direktiivin tavoite on vain yksi, nimittäin se, että jäsenvaltioita ehkäistään oman energiatehokkuuden varmistamisessa – eriyttäminen oli täysin mahdotonta sähkömarkkinoilla. Mitä sitten tehdään? No sitten yritetään ottaa käyttöön eriyttäminen kaikkialla muuallakin, kaasussa, öljyssä ja niin poispäin. Miksi? Jotta EUsta tulisi vielä vähemmän suosittu kotimassa. Kiitos Kolicek. Täällä esitettiin muutama kysymys. Kenties mm, DGNR pääosastonjohtaja Borhat voisi ottaa vastattavakseen tämän kysymyksen. Olkaapa hyvä. Uh, Mr. Chairman, uh, let me start. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Aloitan tästä viimeisestä kysymyksestä, koska se tuo minut koko tämän asian sydämeen, miksi me esitimme tämän. Herra Kulitschek, ei siksi, että estäisimme jäsenvaltioita huolehtimaan ja varmistamaan omaa energiatehokkuuttaan. eikä myöskään siksi, että se kaatuisimme jäsenvaltioiden energiamix-valintaan. Tämä ehdotus ei mene niin pitkälle. Se, mitä tämä ehdotus tekee, kuten monet täällä myös sanoivat, on se, että me haluamme luoda oikeudellista selkeyttä ja varmuutta siitä, mitkä kaasuputket tulevat äh, äh, Euroopan unioniin ja kuinka niitä operoidaan. Eli emme todellakaan tarkoita sitä, että tämä antaisi EUlle tai komissiolle tai kelle tahansa mahdollisuutta sekaantua siihen, tullaanko tämä äh, putki rakentamaan. Ei, vaan ainoa asia on se, että minkä sääntöjen mukaan tätä putkea tulee operoida, käyttää. Eli sillä ei ole mitään tekemistä energiamiksin kanssa eikä energiatehokkuudenkaan kanssa. Sitten muutama muu kysymys, johon haluaisin esittää esitetyssä järjestyksessä. Edustaja Karins, Busekin suulla – Eli se, että tarvitaanko uusia sääntöjä olemassa oleviin putkiin. No minusta, tai komission mielestä me emme voi syrjiä tai kohdella eri tavalla uutta infrastruktuuria ja olemassa olevia putkia. Kun katsotte tämän ehdotuksen sisältöä, näette, että olemme luomassa hyvin äh, kevyttä äh, järjestelmää olemassa oleville putkille, joten me haluamme, että jäsenvaltiot tarkastelevat itse, mitä äh, on tavallaan ajantasaistettava nykyisissä putkissa tämän päivän lainsäädännön suhteen ja pitääkö jotain poikkeuksia tulla. Tässä täytyy ottaa huomioon, että nämä putket ovat siis jo toiminnassa, emmekä halua häiritä niiden toimintaa. Sitten edustaja Kosoderski. Kyllä, voin luvata teille, että komissio pysyy tiukkana tässä ehdotuksessa, koska me uskomme, että esitämme tässä aivan oikeaa asiaa. Ja muistuttaisin teille, miksi tätä esitettiin. Sen vuoksi, että tästä käytiin hyvin paljon keskustelua ja komissio on aina ollut näissä keskusteluissa sitä mieltä, että vaikka ei tästä olekaan mitään äh, kirjoitettua lainsäädäntöä, vaan kirjoittamattomia äh, sääntöjä lähinnä niin nyt haluamme tehdä kristallinkirkkaaksi sen, mitkä säännöt ovat voimassa. Edustaja Pidesen, teidän kysymyksenne tämän ehdotuksen vaikutuksesta kaasun hintoihin oli mielenkiintoinen. Te itse toitte esiin, miten tärkeää on, että nämä, näihin putkiin pääsee myös kolmas osapuoli mukaan. Ja se jo sinällään lisää kilpailua, joka helpottaa markkinoita. Sitten kysymys, jonka edustaja Silki Otise ja edustaja Werner esittivät vaikutusten arvioinnista. Olette oikeassa. Tämähän on myös sääntö. Eli on tehtävä vaikutusten arviointi. Miksi me uskoimme, että tässä tapauksessa se ei ollut sitten välttämätöntä? No siitä yksinkertaisesta syystä, että nämä periaatteet, joita täällä e-, esitettiinkin, eriyttäminen, kolmansien osapuolten pääsy mukaan, avoimuus, nämä periaatteet ovat meidän laillisen yksikkömme mukaan jo käytössä, joten se on ihan itsestäänselvä asia jo. Ja tästä syystä komissio tuli siihen johtopäätökseen, että tämä erityinen ehdotus ei vaadi vaikutusten arviointia. Mutta toki meillä on asiakirjat, josta löydätte kaikin tarvittavan informaation. Ja sitten konflikti kansainvälisessä lainsäädännön kanssa. Tässä on hyvin selvä. Me emme väitä, että meidän lainsäädäntöämme pitäisi täytäntöön panna kolmansissa maissa. Ei vaan ainoastaan meidän alueellamme. Ja edustaja Werner, oikeusperusta on 194. Jos te luette sen, Voimme antaa kaksi esimerkkiä, miksi tätä oikeusperustaa voidaan käyttää. Me edistämme kilpailua säädellyllä kolmannen osapuolen osallistumisella. Tämä vahvistaa sisäisten energiamarkkinoiden toimintaa. Tämä on yksi asia, joka mainitaan artiklassa 194. Sekä avoimuuden, avoimuusvaatimusten täytäntöönpano, eli tekninen tieto näiden putkien operaat, institutionaalisesta toiminnasta eh, helpottaa. Me tiedämme etukäteen jo, mitä tapahtuu näissä putkissa ja tämä luo turvallisuutta. Ja viimeinen asia, tämän kattavuus. Eli kattaako tämä ehdotus myös rajat eh, ylittävän toiminnan maarajat, äh, Unkari, äh, Ukraina esimerkiksi? Vastaus on kyllä. Ei ole kysymys vain offshore-putkista, vaan kaikista putkista, jotka tulevat EUn maaperälle kolmannesta maasta. Toivon mukaan vastasin nyt kaikkiin kysymyksiin. Kiitos. So, uh, this seems to be an, an... Niin. Tämä näyttää olevan Karinsin iltapäivä. Sinä saat vetää yhteen. Onko lisättävää? Nyt olen taas Irsi Pusek. Kiitoksia kollegat. Tehdään yhteistyötä. Appreciate this precision. Well... <clears throat> Kiitos täsmällisyydestä. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin seuraavaksi toivottaa tervetulleeksi koulutuskulttuuri nuoriso- ja urheiluasioista vastaavan komission jäsenen Tibor Navracisin ja hän saapui tänne osana jäseneltyä vuoropuhelua. Minä muistutaisin, että valikuntamme on hänet kutsunut nimenomaan tämän vuoropuhelun puitteissa, jonka osapuolina on toisaalta Euroopan parlamentti, toisaalta komissio. Ja hän kertoo, miten komission työohjelman täytäntöönpano on hänen osaltaan sujunut vuoden 2017 kohdalta. Lisäksi hän katsoo tulevaisuuteen ja kertoo vuoden 2018 työohjelmasta. Navracic, hyvä komissaari, olkaa hyvä. Kiitoksia oikein paljon. Hyvää iltapäivää puheenjohtaja, arvoisat äh, valiokunnan jäsenet ja Euroopan parlamentin jäsenet, kiitoksia, että kutsuitte minut osallistumaan kokoukseen tänä iltapäivänä. Minä arvostan tätä mahdollisuutta keskustella kanssanne saavutuksistamme, haasteista ja tästä äh, politiikkaan tekoprosessista. Äh, kysymykset eivät enää tule selvästi rajatuissa paketeissa. Kaikki kysymykset vaativat yhteistyötä eri toimialojen välillä välillä ja paikallisalue eh, ja kansainvälisen tason välillä. Tämä vaatii avoinnuutta ja halukkuutta eh, pysyä uteliaina tehdä yhteistyötä yli kansallisten rajojen ja alarajojen. Tämä avoimuus on nyt uhanalainen ja meidän täytyy ylläpitää ja vahvistaa sitä enemmän kuin koskaan. Jotta asiat olisivat vielä monimutkaiset, eh, tosi asioiden ja tieteen paikka politiikka päätöksenteossa haastetaan jatkuvasti ja meidän täytyy taistella sitä vastaan. Olen juuri tullut vuotuisesta tiedetapaa parlamentit konferenssista, jonka yhteinen tutkimuskeskus ja Euroopan parlamentin tiede- ja teknologiavaihtoehtojen arviointilautakunta ovat järjestäneet. Olin iloinen nähdessäni joitakin teistä siellä ja voidessani keskustella siitä, miten EUn toimielimet voivat käyttää parasta tieteellistä tietoa hyödyksi päätöksen päätöksenteossa. Me olemme panneet tieteellisen tiedon ja tosiseikat päätöksenteon ytimeen. Euroopan komission palveluyksiköt ovat yhä enemmän riippuvaisia yhteisestä tutkimuskeskuksesta, joka antaa tieteellistä neuvoa ja tukea EUn päätöksenteossa. Yhteinen tutkimuskeskus on tehnyt suuren muutoksen, siitä on tullut strategisempi eh, ja keskittynyt enemmän eurooppalaisiin prioriteetteihin. Tämä uudelleenjärjestely on jo kantanut hedelmää, siitä on tullut esimerkiksi eh, yhä tärkeämpää eh, tiedon hallinnoijana yhteisen tutkimuskeskuksen tietokeskukset tuovat yhteen asiantuntijoita keskuksesta ja sen ulkopuolelta. Me olemme jo perustaneet tietokeskuksia, jotka käsittelevät katastrofin hallintaa, maahanmuuttoa ja väestörakennetta, aluepolitiikkaa ja biotaloutta. Nämä tietokeskukset perustuvat analyyttisiin välineisiin, kuten mallintamisen indikaattoriin, tekstin louhintaan ja mikrotaloudelliseen arviointiin. Näitä voidaan soveltaa kaikkiin aloihin, esimerkiksi komposiittiindikaattorien tietokeskus kehitti tulostaulun, joka valvoo eurooppalaisen sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoa. Pian me tulemme perustamaan tietokeskuksen, joka käsittelee ruokapetuksia ja elintarvikkeiden laatua tutkimuskeskuksen asiantuntijuus on myös jäsenvaltioiden käytössä ja annamme myös tukea paikallis- ja alueviranomaisille. Yhteisen tutkimuskeskuksen työ auttaa meitä vastaamaan suurimpiin haasteisiimme olen esimerkiksi iloinen siitä, että olemme tehneet erinomaista yhteistyötä Euroopan parlamentin tutkintavaliokunnan kanssa, joka käsitteli autojen päästömittauksia sekä täällä Euroopan parlamentissa että kun Euroopan parlamentin jäsenet vierailivat yhteisen tutkimuskeskuksen päästömittauslaboratoriossa Isprassa. Yhteen tutkimuskeskus käsittelee myös monia muita äh, arkaluontoisia hankalia aiheita, kun on kyse esimerkiksi fibroniilista, glyfosaatista, hormonihäiritsijöistä, äh, GMOista tai nanoteknologiasta. Tutkimuskeskus tarjoaa oikea-aikaista ja merkittävää tietoa äh, Tutkimuskeskuksen ydinasiantuntijat olivat myös tärkeitä, kun päätettiin Iranin ydinsopimuksesta. Ehm, he tukevat myös komission työtä ydinturvallisuuden alalla. Me katsomme myös tulevaisuuteen ja työstämme sellaisia kysymyksiä kuin eh, tekoäly ja keinoäly ja massadata. Tässä hyperverkottuneessa maailmassa tarvitaan innovatiivisia ajatuksia ja uudenlaisia tapoja ajatella. Tieteen, politiikan ja yhteiskunnan suhde ei ole mitenkään suoraviivainen. Meidän täytyy sopeuttaa päätöksentekoa me vastataksemme uusiin yhteiskunnallisiin teknologisiin haasteisiin. Meidän ovemme on auki ja voimme aina hyödyntää tutkimuskeskuksen parhaasta tietoa ja voitte mielellänne vierailla esimerkiksi Isprassa, Pettenissä, Geelissä, Karhusruessa tai Sevillassa. Nyt haluaisin käsitellä eh, Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituuttia ja Maris Glokowska Kyri-toimia, jotka edistävät innovaatiota kasvua ja kilpailukykyä. Horisontti 2020 Väliaikaisarviointi osoittaa, että eit innovointimalli toimii. Se edistää koulutusta, tutkimusta ja liiketoimintaa EU-kumppanuuksissa eh, e ja ekojärjestelmeissä. EIT tuo yhteen yli tuhat kumppania Euroopasta ja sen ulkopuolelta. Kuusi tieto- ja innovaatioyhteisöä ovat jo käynnissä ja kaksi uutta perustetaan ensi vuonna. Ja 40 hajautettua keskusta käsittelevät suuria yhteiskunnallisia haasteita teidän alueillanne. Eiten sitä valmistuneilla on paremmat työnsaantimahdollisuudet kuin muilla valmistuneilla ja EITn tukevat uudet yritykset ovat saaneet hyvin paljon rahoitusta invest johtajilta. Forbes Magazinein 30 äh, alta 30 listassa oli tänä vuonna 18 EIT-stä valmistunutta. Meidän täytyy nyt parantaa eit äh, brändiä, siitä on tultava mm, EUn merkki yrityskoulutuksesta. Meidän on kehitettävä myös äh, parempaa synergiaa muiden EUn aloitteiden kanssa. Instituutio on jo osoittanut kykynsä äh, kehittyä ja sopeutua, äh, mutta se on kuitenkin vahva tärkeimmissä osa-alueissaan. Se investoi innovaation inhimilliseen tekijään yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi. Kun ryhdymme keskustelemaan seuraavasta tutkimuksen ja innovaation puiteohjelmasta, nämä elementit ovat tärkeitä. Lopuksi haluaisin haluaisin sanoa vielä muutaman sanon Maris Klovoska äh, Kyri-toimista. Tänä vuonna olemme äh, juhlineet Marikyri-ohjelman äh, kahdetta kymmenettä vuosipäivää. Se on tukenut 100 000 erinomaista tutkijaa, parantanut heidän tietojaan ja edistänyt heidän uriaan. Jotkut näistä tutkijoista ovat olleet mukana uraurtavassa tutkimuksesta, joka on saanut tämän vuoden fysiikan ja kemian Nobel-palkinnon äh, olen kiitollinen siitä, että parlamentti isännöi viime syyskuussa Science is Wonderful-tapahtumaa. Äh, tämä oso liittyi tähän Euroopan tutkijoiden yöhön, joka kiinnosti miljoonia ihmisiä yli 340 kaupungissa ja innosti nuoria äh, tutustumaan tieteeseen ja tutkimukseen. Haluaisin äh, myös kiittää tätä valiokuntaa siitä, että se on korostanut Marie Curie-toimia mm, ja erityisesti edustaja Soledad Cabesun Ruissia siitä, että hän on vaatinut lisää rahoitusta tutkimukselle ja innovaatiolle. Äh, meidän on löydettävä parempia tapoja äh, auttaa jäsenvaltiot, jotka ovat äh, jäämässä jälkeen vaarantamatta huippuosaamisperiaatetta että olen korvamerkinnyt 18 miljoonaa euroa äh, horisontti 2020, jotta meillä voisi olla uusi setti Widening Fellowships-pilottiohjelmaa. Tämä auttaa niitä tutkijoita, jotka eivät ole saaneet rahoitusta Marie Curie-toimista. Meidän on löydettävä uusia tapoja edistää huippuosaamista. Olen ylpeä siitä, että 40 äh, prosenttia Marie Curie-toimien tutkijoista ovat naisia, mutta uskon, että voimme mennä vielä pidemmälle pidemmällekin. Me olemme kaksinkertaistaneet budjetin tutkijoille, jotka haluavat palata työelämään tauon jälkeen. Ja me kehitämme hankkeita, jos otetaan huomioon sukupuoleen liittyvät aspektit. Tässä ei ole kyse pelkästään oikeudenmukaisuudesta. Tällä tavoin voimme pitää myös Euroopan huippuosaamisen eturintamassa. Hyvät jäsenet, uskon, että tämä osoittaa, että olemme päättäväisiä äh, siinä, että haluamme saavuttaa parhaat mahdolliset tulokset tutkimuksessa, tieteessä, koulutuksessa ja innovaatiossa EU-tasolla. Nyt mielelläni kuulen teidän näkemyksiänne. Kiitos paljon komission jäsenen Nyt eri poliittisten ryhmien edustajat siellä täällä. Lewandowski, olisiko sinulla sanottavaa? Hämmästytän teidät. Kiitos komission jäsen esittelystänne, joka oli kovin pos- positiivinen, optimistinen. Kiitos myös, että mainitsitte ohjelmat, ohjelman, joka on kaikkein tärkein ohjelma. Maria Skłodowska Curie toimet. Se on nuorille kaikkein tärkein. Se oli vuoteen 2016 asti Marie Curie toimi. Ja nyt eh, Kiitos. Uh, Sangen no mielenkiintoista. sd näin puolesta ei ole ketään. Krasnodebski ei ole, ei ole paikalla. Cesar, onko mä sanottava ei? Pedersen, Federle. Maisner siellä huitelee, olkaa hyvä waving all the time and nobody sees me. <laughs> okay. <laughs> Now, <laughs> finally. Aina minä heilun eikä kukaan näe. Kiitos oikein paljon komission jäsen tästä esittelystä. Se oli hyvin mielenkiintoinen. Minulla on hyvin lyhykäinen kysymys. Teettekö te jotain lääketieteen tutkimuksessa ja sen lisäksi ISPRA tehdäänkö siellä jotain merien roskaamiselle, koska meitähän ympäröi vesistöt joka puolelta. Te puhuitte ympäristönsuojelusta, mutta ette sanallakaan maininneet meriä, ja siihen pitäisi keskittyä myös. Tehdäänkö tämän kaltaista tutkimusta myös? Kiitos Maisner Pedersen. Ei halua puhua. Kolicek. Kiitos puheenjohtaja. pane komisaři, no, omlouvám. Ikävä kyllä en puhu unkaria. Minulla olisi kysymys koko Euroopan unioni käsittelee hyvin suurta ongelmaa. Miten äh, huolehtia esimerkiksi maahanmuuttajista. Äh, millä tavalla hoitaa tämä? Meillä Tsekin maassa on ongelmia tietyn kansanosan kanssa, joka ei halua sopeutua. Se ovat työttömiä, jotka eivät ole koskaan työskennelleet, eivätkä haluakaan sitä jo toisessa sukupolvessa. Ja tarkoitan tällä romanivähemmistöä. Onko teillä mitään ohjelmaa ajatellen myös sitä, että Euroopassa on miljoonia maahanmuuttajia, niin meillä on tässä ongelmia, miten heidät sitten koulutetaan. Eli he pääsevät, että he pääsisivät kouluun, oppivat kielen, ymmärtäisivät meidän kulttuurimme ja ymmärtäisivät paremmin meidän ajattelumaailmaamme, joka tietenkin hieman eroaa maasta toiseen, mutta kuitenkin yhteisesti erilainen kuin muissa maailmanosissa ja millä tavalla yksittäisten valtioiden ponnisteluita voitaisiin tukea? Miten nämä maahanmuuttajat äh, voivat elää eurooppalaisten standardien mukaan? Kiitos, Kulicek. Onko muita puheenvuoroja? Ei. Siinä tapauksessa pyydän komission jäsen Navracicia vastaamaan näihin kysymyksiin. Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä tulee yhteisen tutkimuskeskuksen toimiin, niin siellä käsitellään lääketieteellisiä asioita. ISPRassa on muun muassa syöpärekisteri. Se on ikään kuin Siellä kerätään tietoja liittyen syövän yleisyyteen. Ja muiden tautien yleisyyteen liittyen. Lisäksi yhteinen tutkimuskeskus käsittelee ympäristöasioita, mereen liittyviä asioita. Ja Karmina, meillä on vastuussa komissiossa kalastus, meriasioista ja ympäristöasioista. Yhdessä hänen kanssaan vastaamme tutkimuksesta. Maahanmuutto, sosiaalinen osallistaminen ja romanin kysymys. Siinä mennään pidemmälle kuin mitä yhteinen tutkimuskeskus on vastuu alueen suhteen. maahanmuutto saattaa olla kansallisten tai sosiaalisten katastrofien seurausta. Meillä on asiantuntijapooleja, joissa kerätään myös tietoja menestyksekkäistä strategioista, jotta voidaan puuttua näihin lähtöongelmiin. Ja tämä asiantuntemus on jäsenvaltioiden käytössä tai muiden toimielinten käytettävissä eurooppalaisella tasolla. Lisäksi yhteisen tutkimuskeskuksen ohella meillä on Erasmus Plus, joka kuuluu salkkuun, niin, ja se, se on tunnettu tästä opiskelijoiden liikkuvuusohjelmasta, mutta siinä on myös sosiaalisen osallistamisen hankkeita, joita Erasmus Plus rahoittaa. Kielikurssit, verkkokielikurssit, me rahoitamme kansalaisjärjestöjä, jotka auttavat juuri saapuneita ihmisiä tai romaniväestön edustajia sosiaalisen osallistumisen kannalta. Viime viikolla annoin Euroopan ensimmäisen sosiaalisen osallistamisen palkinnon, sosiaalinen osallistuminen urheilun kautta nimenomaan. Se on palkinto, joka tunnustaa sellaisia kansalaisjärjestöjä, jotka ovat alustaneet merkittäviä urheilun liittyviä sosiaalisen osallistumisen ohjelmia ruohonjuuritasolla. Meillä on monia toimia ja hankkeita, jonka avulla tuetaan jäsenvaltioita, paikallisyhteisöjä, paikallisia kansalaisjärjestöjä sosiaalisen osallistamisen saralla. Yes, thank you very much. Navracic, kiitos oikein paljon. Koska olemme hieman aikataulusta edellä, niin haluaisin nyt rajoittaa tämän tavanomaisen menettelyn ja esittää kysymyksen. Te saattaisitte odottaa tällaista kysymystä ECR-ryhmän jäseneltä, ja kysymys kuuluu, miksi tarvitaan komission koulutusta varten? Omassa jäsenvaltiossani koulutus kuuluu äh, kunkin osavaltion toimivaltaan ja toivelta kuuluiksenomaan osavaltioille. Mitä minun tulisi kertoa kansalaisille, kun he kysyvät, miksi on olemassa tämä koulutuksesta vastaava komission jäsen? He vastaa, hän vastaa kyllä Erasmus Plusasta, mutta... My role. Minun roolini perustamissopimustenkin mukaan on antaa eurooppalaista lisäarvoa Euroopan koulutusohjelmille. Kaksi esimerkkiä. Ensinnäkin Pariisin julistus 2015 Pariisin, Brysselin ja Kööpenhaminan terroriiskujen jälkeen – meillä oli ylimääräinen koulutusneuvoston kokous, jossa maiden koulutusministerit, opinto-opetusministerit ja minä määrittelimme päät, tavoitteet ja koulutusjärjestelmän roolin nuorten koulutuksessa, eli institutionaalinen puitteisto, jossa vaihdetaan mielipiteitä, tällaisia työryhmiä ja muita. Tammikuussa 25. päivä meillä on tällainen tapaaminen ja sen lisäksi tulemme käsittelemään myös koulutuksen sosiaalista roolia, miten koulutus voi auttaa yhteiskuntaa kouluttamaan vastuullisia aikuisia yhteiskunnassa. Ja toinen esimerkkini on korkeamman koulutuksen toimet. Juuri hyväksyimme korkean koulutuksen uuden strategian EU:ssa, joka on tavallaan tällainen tuki niille jäsenvaltioille, jotka hakevat uusia tavoitteita omille korkeakoulutuksen äh, tavoitteilleen. Tämän raportin yksi johtopäätöksistä on, että yliopistot eivät enää ole pelkkiä tietotehtaita, vaan niiden täytyy olla äh, paikallisen, alueellisen, taloudellisen kasvun moottoreita – joten rakennetaan yliopistojen yhteyksiä ympäristöönsä alueellisiin yritysyhteisöihin ja sitä kautta tukea esimerkiksi taloudellista kasvua. Uh, kiitos komissaari, kiitos saapumisesta, kiitos vastauksista kysymyksimme. Hyvät naiset ja herrat, siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan nimittäin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston markkinoiden seurantakertomus. Sen esittelykeskustelu niin jos vain suostutte, olkaa hyvä ja saapukaa tänne estradille. Since I am the shadow rapporteur for my political... Koska olen poliittisessa ryhmässä, niin val... Äh, varjoesittelijä olen Potosnikin jo tavannut. Häntä tuskin lienee tarpeen esitellä. Potosnik, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chair, and uh, I have to apologize. Uh... Kiitos paljon, puheenjohtaja. Uh, Lord Mog on täällä pian, jo pahoitelen sitä, että hän ei ole vielä täällä. Olemme hieman aikataulusta edessä. Meillä saa aikataulu, joten hän saapuu pian. Mog ei ole enää sääntely, sääntelyiden puheenjohtaja, mutta sovimme, että hän on nyt kuitenkin täällä tänään kertomassa kuluttajan suojelu, suojelu ja parlamenttiin liittyvästä osista. Tämä on hieman lyhyempi esitelmä kuin aiempina vuosina. Toivottavasti arvostatte tätä. Tässä jää aikaa kysymyksille myös. Tämä meidän kertomus on lyhyempi. Tämä on valitettava tosiasia, joka oli pakollinen, koska meidän budjetti leikattiin 16 prosenttia, josta oli leikattava halusimme keskittyä näihin kaikkiin mielenkiintoisempiin asioihin liittyen sisämarkkinoiden kehittymisen sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto julkaisee uuden kertomuksen, joka koskee tätä energiamyyntiä, jotta voidaan sitten kattaa tämä puuttuva osio tästä seurantakertomuksesta. Haluan kiittää parlamenttia ja ITRE-valiokuntaa, kun he tukivat meitä tämän meidän budjettitaistelun kanssa. He, jotka ovat meitä seuranneet pitkään, niin tietävät, miten asianlaita on. Täysistunto puolusti meitä valitettavasti. Trilogissa emme kuuluneet äh, prioriteettivirastoihin. Todennäköisesti ensi vuonna tämä Seurantakertomus on samassa muodossa kuin kuluvana vuonna, siten että energian myyntiä koskeva osio on typistetty pois. Niin, pääviesti tästä kertomuksesta. Tämä on edelleen melko pitkä, vaikka muoto on hieman lyhyempi. Neljä kertomusta, tässä puhutaan tukku myynnistä kaasumarkkinoilla, sähkömarkkinoilla, suojasta, muiden muassa kaasumarkkinoista ja kaasun tukkumarkkinoista. Tässä on nähty, että tässä nähdään kaasun hinta, kuinka paljon energiayhtiöt ja kuluttajat maksavat. Me olemme katsoneet tätä Alankomaiden keskusta viitearvona ja keltainen, keltaiset maat ovat euron sisällä tästä TTF-arvosta, vaaleansininen kolmen euron ja sitten nämä loput yli kolmen euron päässä tästä TTF-keskuksen viitearvosta. Mielenkiintoista on se, että keltainen arvo laajenee Keski-Euroopasta, se missä tämä likviditeetti on korkeammalla tasolla. Olisi helppoa kuvitella, että kaasu on halvempaa lähempänä lähdettä, mutta idässä ei ole keltaista, vaan keltainen lähtee liikkeelle Alankomaista, Englannista. Kilpailu tuo halvempia hintoja, markkinoiden integraatio tuo halpia, halpoja hintoja, ja tämä on hyvä palaute hyvä palkkio kaikista niistä ponnisteluista, joita on tehty, kun on pyritty vapauttamaan energiamarkkinoita ja luomaan todellinen kaasun sisämarkkina-alue. Tässä on vielä hieman äh, sekalainen kuva, jos katsoo tätä karttaa. Tässä on nämä eri kaasukeskukset, jotka on jaettu tiettyjen mittareiden mukaan. On tiettyjä hyvin vakiintuneita keskuksia, TTF ja Yhdistyneen kuningaskunnan NBP. Sitten on muita markkinoita, jotka ovat kuromassa eroa umpeen. Hyvä merkki on se, että niin Slovakian kuin Tsekin tasavallan keskukset ovat nousseet seuraavalle kategoriatasolle. Kansallisella tasolla nähdään kehitystä markkinoiden integraation suhteen ja toisaalta myös nämä keskukset parantavat suoritustaan ympäri Euroopan. Seuraavaksi sähköstä. Tämä on kartta, jonka olette varmastikin eri väreissä ja sävyissä nähneet jo useasti. Tässä käsitellään vuorokausimarkkinoiden kytkeytyvyyttä, yhteenkytketyistä vuorokausimarkkinoista. Tässä on kaksi yhteenkytkettyä aluetta. Suuri alue, joka kulkee Gibraltarilta Barentsin merelle 19 oikeudenkäyttöaluetta. Sitten on toinen Tsekki, Slovakia, Unkari, Romania, jossa on neljä maata. 46 raja-aluetta, jotka ovat yhteenkytkettyjä. Ja sitten on vielä kolme muilla alueilla. 12 rajaa ovat vielä yhteen kytkemättä. Tavoitteena on, että koko Eurooppa on yhteen kytkettynä mahdollisimman nopeasti. Miksi me teemme näin? Siitä syystä, että muuten energia kulkee väärään suuntaan. Ja aiemmissa esitelmissä olenkin jo tähän viitannut. Se, mitä on nähty, on, että kapasiteetti on kasvanut seuraavan päivän markkinoilla. 86 tässä ylimmällä kaaviolla oli 61, kun aloitimme joita vuosi sitten tämän seurannan, joten seuraavan päivän kapasiteetti on kasvanut merkittävästi nimenomaan yhteen kytkemisen avulla. Ja kun puhun tehokkuudesta, niin tämä tarkoittaa sitä, että energia virtaa oikeaan suuntaan silloin, kun on hintaero, eli se kulkeutuu halvemmasta ajankohdasta kalliimpaan. Minulla ei ole kalvo, mutta jos katsotte kertomusta, niin on nähtävissä, että monella raja-alueella sähkö liikkuu edelleen väärän suuntaan. Nämä ovat niitä raja-alueita, joilla markkinaa yhteen kytkeminen ei ole vielä tosiasia. Toki mitä tulee päivän sisäisiin markkinoihin, tai mitä tulee tähän tasapainotusmarkkinoihin, niin tässä ei olla vielä saavutettu maalia, joten tässä on todellakin pyrittävä lisäämään yhteen kytkeytymistä päivän sisäisten markkinoiden kohdalla. Ja Euroopan yhteen kytketty päivän sisäinen markkina-alue tuli, tuli olemaan valmis ensi vuonna ja Tämä tulee merkittävästi lisäämään tahtia ja tätä päivän sisäisten markkinoiden käyttöä. Lisäksi on paljon ponnisteluita liittyen tähän balancing-markkina toimintaan. Meillä on paljon positiivisia viestejä Toisaalta näiden positiivisten viestien jälkeen on syytä nostaa esiin myös haasteet. Ja eräs suurimmista haasteista on se, että kuinka paljon käytettävissä olevasta kapasiteetista tehdään, tuodaan kaupattavaksi. Infrastruktuuripaketti ehdotti kehittynyttä järjestelmää, jolla käsitellään infrastruktuuria, joka perustuu yhteisön etuun. Ja monilta osin meidän on lisättävä ja parannettava infrastruktuuria. Mutta paljon voitaisiin tehdä, mikäli käytettäisiin olemassa olevaa infrastruktuuria täydellä kapasiteetilla. Ja tässä kaaviossa kerrotaan, kuinka laaja-alaisesti käytettävissä oleva, olemassa oleva infrastruktuuri on tässä vaiheessa käytössä kaupankäyntiä varten. Tässä on tämä suhde, eli kuinka paljon kapasiteetista on tuotu kaupattavaksi ja kuinka paljon voisi olla. Se on tämä viitearvo tässä, tämä 100 prosenttia. Keskiarvolta Euroopassa 50 prosenttia siitä, mitä voitaisiin helposti tuoda markkinoille, tuodaan markkinoille. Joillain osa-alueilla onnistutaan paremmin. Pohjois-Italian rajalla ollaan lähellä 70 prosenttia, Keski-Euroopan alueella 60 prosentissa, mutta sitten jos katsotaan oikealle, niin on nähtävissä, että Kaakois- Euroopassa ainoastaan viidesosa, neljäsosa siitä, mitä voitaisiin tuoda markkinoille kaavattavaksi, tuodaan sinne. Tämä on tietysti huolenaihe, koska tämä, tähän liittyisi merkittäviä investointeja, mikä ei koske terästä tai kuparia. Me pyrimme viime kesänä löytämään niitä äärimmäisiä tilanteita, joita on olemassa ja Saksan ja Puolan välillä tilanne on hankala. Käytettävissä oleva kapasiteetti oli äh, nollan tietämillä ja muilla rajaluilla arvot huitelevat nollan lähellä. Tässä on niitä aloita, joissa tämä käytettävissä, äh, markkinoiden käytettävissä oleva kapasiteetti oli kaikkein alhaisimmillaan. Puola, Tsekki, Slovakia ja Puolan välillä ja muilla markkinoilla 10-20 prosenttia. Tämä liittyy kapasiteettin laskelmiin. Me haluaisimme, että sisäisten vaihtojen ja rajoiteltavien vaihtojen välillä ei olisi syrjintää. Syrjintä on menneisyydestä ja sen perintö liittyy siihen, miten nämä järjestelmät on kehitetty siten, että vaihdettaisiin tätä energiaa eri jäsenvaltioiden välillä. Mutta nyt halutaan mennä tätä toimintamallia pidemmälle. Haluamme luoda sisämarkkinalueen halki Euroopan unionin. Nyt olisi syytä siirtyä pois tästä lähestymistavasta. Emme odota, että suosituksemme, mikä ne pannaan täytäntöön, ne muuttaisivat tilannetta merkittävästi, mutta tässä saattaisi syntyä paradigman muutos. Siten, että mikäli haluaa ajautua harhalle tästä yhtenäisen järjestelmän paradigmasta, ajatellen, että Eurooppa on tämä yhteinen markkina-alue, niin tätä olisi sitten perusteltava. Olemme erittäin tyytyväisiä, että komissio otti huomioon talvipakettiehdotuksessaan kaksi meidän ehdotusta, ja kolmannen suhteen työstämme sitä kollegojenne kanssa, että se voidaan panna täytäntöön, koska mielestäni se mm, tässä ei vielä käytetä olemassa oleva infrastruktuuria kaikkien tehokkaimmalla tavalla. Tämän suhteen mm, tämä ongelma on tiedostettu, että sitä työstetään, mutta se vie tietenkin aikaa. No, toki olen sitä mieltä, että tämä asia voitaisiin saada nopeammin järjestyksen. Palataan vielä hyvin uutisiin. Viime, ensimmäistä kertaa tänä vuonna tukkumyynti todellakin saavutti kuluttajat. Joka vuosi tähän mennessä, se joudun kertomaan, että tukkumyynnin suhteen toimitaan hyvin, on monia uusia asioita, mutta kuluttajat eivät hyödy. Nyt voin sanoa, että kuluttajat, eh, niin teolliset kuin yksittäiset käyttäjät alkavat vihdoin hyötyä tukkumarkkinoiden alemmista hinnoista, ja tämä vihdoinkin tuo heille näitä etuja, joita he ansaitsevat. Aiemmin tukkumintitasolla saavutetut edut menetettiin – kun näitä kustannuksia syntyi siitä, että tuli tukea näitä uusiutuvia energialähteitä. Ja nyt kuluttaja pääsee vihdoin nauttimaan näistä eduista. Ja energian myynnin suhteen tässä nähtävissä, mitä kuluttajat maksavat energiasta ja miten kilpailu voi kehittyä edelleen – No, valitettavasti tässä on hieman pirstaleinen kuva. Kuluttajat vihdoinkin näkevät, että hinnat laskevat, mutta suhde siitä osasta heidän maksua, joka on kilpailtua, niin laskee koko ajan. Puolet kuluttajan laskusta ovat kuluja tai sellaisia kuluja, joita ei säännellä, jotka eivät liity itse hyödykkeeseen. Toki tämä prosentti on laskenut alituisen viime vuosina. Kilpailu on jossain määrin tiivistänyt tätä laskua. Tilanne on vielä heikompi, jos katsotaan sähkömarkkinoita, koska tämä kilpailtu osio kuluttajan sähkölaskusta on noin kolmasosa laskusta. Eli se tapa, jolla kilpaillaan ei ole niinkään nähtävissä meille, koska nämä valuvat sitten näihin muihin kustannuksiin, nämä kilpailuhyödyt. Tähän liittyy paljon muita maksuja, joita kuluttajilta laskutetaan laskun avulla. Ne eivät välttämättä liity kovinkaan tiiviisti itse energiankulutukseen saattavat liittyä yleiseen talousarvioon, mutta tämä ei ole sääntelijän käsissä. Tässä energian tukkumyynnistä. Ja nyt kun Lord Mog ja Gert Blenny ovat täällä, niin minä annan Lord Mogille ilomielin puheenvuoron, että hän voi kertoa tästä kuluttajan suojaosiosta. We were delayed, as always, the Um... Olen pahoillani, että olemme tässä nyt hieman myöhässä. Ihan nopeasti esittelen tämän raportin. On tässä seuraavassa kuvassa käy ilmi se, miten paljon erilaisia meillä on näitä vertailuvälineitä, jotka ovat hyvin tärkeitä tässä prosessissa. Niitä kehitetään, mutta tämä on hidasta ja informaatio on yleensä, annetaan oikeata. Syy, että yhdistin nämä kaksi kuvaa, johtuu siitä, että on yleinen tunne siitä, tulee nimittäin juuri tällaista kuluttajien konferenssista, että kuluttajille annetaan hyvin monimutkaista informaatiota, joka tekee hyvin vaikeaksi nähdä sieltä tärkeimmät asiat. Kun me saamme yhä enemmän tällaisia liitettyjä yhteenliitettyjä tuotteita, miss, mihinkä kuuluu eri asioita, niin silloin on hyvin vaikea verrata niitä keskenään ja ylipäätään kerätä tällaista informaatiota. Ja monesti se informaatio jää tämän monimutkaisuuden taaksi. Ja sitten äh, miksi maiden välillä on eri eroavaisuuksia sen suhteen, miten paljon on päästy eteenpäin? No ensinnäkin älymittareilla. Älymittareita voidaan kehittää ja sopeuttaa ja ne antavat hyvin hyvää informaatiota tulevaisuutta ajatellen. Mitä tulee kuluttajien suojeluun, niin parlamentti on aina huolestunut yhteiskunnan heikoimmista kuluttajista Pohjoismaissa. Henkilökohtaisesti minun näkemykseni eh, he usein kuuluvat sosiaaliturvan piiriin, mutta energiasäätelijät usein antavat tämän tehtävän suojella näitä haavoittuvia tai heikompia kuluttajia. Ja viimeisen vuosikymmenen aikana tästä on tullut hyvin tärkeä ja suuri asia. Pitää tietää, kuka voisi olla vaarassa, ei vain vanhukset, vaan vammaiset, lapsiperheet, Ja tässä kaikki, mitä minä halusin sanoa, herra puheenjohtaja. Kiitos. Thank you, Mr. Blaney. Just to add, I suppose we... Niin, lisätäkseni vain me sääntelijämme, kun menemme eteenpäin, meidän on varmistettava, että katsomme tätä paljon monimutkaisempaa tilannetta kuluttajalle. Kuluttajat tulevat olemaan osallisina eh, tukkumarkkinoilla. Meillä on hyvin mielenkiintoista teknologiaa. Puhumme esineiden internetistä ja on erittäin tärkeää sääntelijöinä eh, tehdä eh, läheistä yhteistyötä televiestintäsääntelijöiden kanssa, kuluttajansuojajärjestöjen kanssa, erilaisten virastojen kanssa varmistaaksemme, että kuluttaja pysyy tässä ytimessä. Ja kuten John sanoi, meillä on kuluttajakonferenssi ja kovasti odotan sitä, että voin jatkaa Johnin työtä. Hän on tehnyt erinomaista työtä ja haluaisin tässä yhteydessä kiittää häntä kaikesta sitä kovasta työstä, mitä hän on tehnyt. Hän on erityisesti aikansa kautensa aikana keskittynyt kuluttajien asemaan ja toivottavasti voimme sitten jatkaa hänen hyvää työtään. Kiitos Delaney. Harvemmin seuraaja kehuu noin vuolaasti edeltäjänsä, varsinkaan politiikassa. Nyt täällä on aserjohtaja, johtokunnan väistyvä puheenjohtaja ja uusi puheenjohtaja. Joten nyt, hyvät naiset ja herrat, teillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Kuka haluaisi kysyä kysymyksen? Poho ja Kolicek. Děkuji za slovo, pane předsedající, pane řediteli. Kiitoksia puheenvuorosta, puheenjohtaja. Hyvä johtaja. Jonkin ajan kuluttua, tai vähän ajan kuluttua vain näemme jälleen. Haluaisin kiittää teitä Vuosikertomuksen esittelystä me näemme, että tässä on kyllä mahdollisuuksia parantaa sähkömarkkinoita kuluttajan eduksi. Kolme asiaa, jotka nousevat esiin tästä kertomuksesta. Ensinnäkin niin kutsutut älymittarit, niitä ei hyödynnetä hyvin. Vain 25 prosenttia kotitalouksista on varustettu tällaisella älymittarilla, vaikka niiden pitäisi antaa hyviä tietoja kuluttajalle kustannuksista ja käytöstä. Lisäksi virasto sanoi, ettei ole riittävästi välineitä avointen tietojen välittämiseksi ja tietojen vertaamiseksi. Niitä on vain 22 jäsenvaltiossa sähkön alalla ja 18 kaasun alalle jäsenvaltiot toteuttavat vain viittä 14 viraston toimenpiteistä. Se on hyvin vähän. Ja lisäksi kertomuksesta käy ilmi, että sähkö laskussa on yleensä noin 10 erilaista tietoa, Isossa Britanniassa jopa 14. Kuluttaja johdetaan harhaan tällä tavoin, hän ei ymmärrä näitä tietoja. Se on aivan liian monimutkaista, siksi meidän pitäisi olla avoimempia, tuoda lisää avoimuutta tähän alaan ja meidän pitäisi ratkaista tämä direktiiviluonnoksessa energian sisämarkkinoista. Meidän todella pitäisi muokata markkinoita kuluttajan eduksi ja parantaa tilannetta niin pian kuin mahdollista. Kiitoksia. Kolicek. Kiitos, Kolicek. Děkuji. Eh, já jsem možná na rozdíl... Kiitos. zprávě se vyskytují velmi zajímavá data na straně 6. Niin, kiitokset teidän raportistanne. No, en pysty kommunikoimaan englanniksi niinkään, mutta haluatteko te mieluummin Ranskaa tai Saksaa? Tai Espanjaa? Sivu kuusi. Benchmark-kapasiteetti. korkeavolttisen energian siirtäminen maiden välillä. Saksa, Puola, Slovakia, Puola ja Baltian maat. On hyvin mielenkiintoista, että erityisesti nämä rajat ylittävät yhteydet Puolan kanssa, että niitä ei käytetä. Mikä on teidän näkemyksenne? Tai edeltäjänne? Miksi näin on? Minä tiedän, koska puhuin Tsekin tasavallan operaattorimme kanssa. Ja haluaisin kuulla teidän näkemyksenne siitä, miksi näin on. Te puhutte aina markkinoista. Ja tässä on kuitenkin markkinat, jotka ovat aika ilmiselvät. Numero kaksi. Miten nämä terminaalit, joita rakennettiin valtavilla rahasummilla eurooppalaisin rahoin, jossa oli kysymys nesteytetystä kaasusta, millä tavalla ne vaikuttavat kaasumarkkinoihin, hintoihin, myös kuluttajille? Minä tiedän vastauksen näihin kysymyksiin, mutta haluaisin kuulla teidän näkemyksenne. Olen vaikuttunut näistä tästä kielitaidostasi. Pedersen seuraavaksi, onkohan hän yhtä taitava kieliniakka? No, let me first... no enpä lähde kokoilemaan onneani. Minä haluaisin kiittää Potosnikia ja Lord Mogia hyvästä yhteistyöstä viimeisten muutaman vuoden aikana. On aina inspiroivaa kuulla teidän näkemyksiä ja ajatuksia tämän kriittisen tärkeän, elintärkeän asian suhteen. Haluan kiittää teitä molempia. Ja odotan myös innolla hyvää yhteistyötä tapahtuvaksi Garethin kanssa. Haluaisin palata tähän raitylittävän kapasiteetin ja sitten tähän viitekapasiteetin välille. Mielestäni on huikea äh, lähdä näitä lukuja. Suorastaan poikkeuksellista. EU-keskiarvo olisi noin 50 prosenttia, joten tämä tarkoittaa sitä, että käytetään puolet siitä kapasiteetista, jota jo on. Tämä on hyvin yksinkertainen asia, mutta tässä mielestäni aliarvioidaan tätä suunnattoman tärkeää asiaa. Ja tämä muodostaa sen silloin kysymykseni. Mikäli löydettäisiin ne, mitataisiin ne hyödyt, että kasvatetaan kapasiteettia tästä 50 prosentista, no ei nyt sataa, mutta johonkin korkeampaan lukuun, ja ymmärrän, että ei tämä nyt käy silmänräpäyksessä, niin tämä on mielestäni osa-alue, jossa meidän tulisi kyetä ja meidän tulisi saada aikaan lainsäädäntö, että me voimme taata kansalaisille energian vapaan virtaamisen. Joten aina kun täällä puhutaan sisämarkkina-alueen puutteista ja siitä, että kuinka paljon se maksaa, ettei se ole toteutunut, niin tämä on mielestäni aivan suunnattoman iso asia. Ja katson nyt näitä lukuja tässä oikealla, jotka ovat vieläkin pelottavampia. Joten onko teillä tietoja siitä, että olisi pyritty löytämään niitä konkreettisia hyötyjä, joita tästä koituisi. Mitä me pystyisimme tarjoamaan eurooppalaisille, mikäli meillä olisi oikeanlainen lainsäädäntö olemassa? Kiitos Pedersen. Seuraavaksi Niblen Bavaria, olkaapa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. minä puhun Bayeria. Kyllä minä yritän puhua ihan äh, äh tavallista Saksaa. Kiitoksia äh, näistä esityksistä ja tästä vuoropuhelusta teollisuusvaliokunnan kanssa. Minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen kysymykseni on, kuinka suuri vaihtohalukkuus kuluttajilla on? Te näyttitte, että 25 prosenttia älymittareita, mutta kun nyt tiedän millainen kulutukseni on, niin kuinka halukkuus asiakkaita. Äh, jäsenvaltioissa asiakkaat ovat vaihtamaan äh, sähkön Teillä on varmasti tietoja tästä. Ja sitten äh, haluaisin arvion, joka varmaan on vaikea tehdä. Te tiedätte, että me juuri keskustelemme puhtaan energiapaketista Euroopan parlamentissa ja juuri tänään meillä oli ehdotus uusiutuvien energiamuotojen laajentamisesta. Se on kiistanalainen asia. istun täällä. Jos äh, investoidaan massiivisesti uusiutuvien energiamuotojen ähm, tuottamiseen eri jäsenvaltioissa, miten se vaikuttaa hintoihin. Äh, tulen Saksasta, mehän uusiutuvilla energioillamme vuosia olemme investoineet äh, niihin 20 miljoonaa. Onko mitään laskelmia tästä, kuinka tämä meidän poliittisesti haluamme massiivinen e, uusiutuvien energiamuotojen laajentaminen vaikuttaa energiahintoihin? Uh, Kiitos. Minulla olisi myös ESE-ryhmän nimissä kaksi kysymystä. Ensimmäinen on Potosnikille. Se on hyvin lähellä Niblerin kysymystä. Saksan kuluttajat maksavat toiseksi korkeinta hintaa sähköstä Euroopan unionissa. Onko teillä tietoa, kuinka paljon tästä johtuu siitä, että ei ole riittävästi kilpailua? Toinen hieman yleisempi, filosofisempi kysymys Lord Mogille. Hänellä on niin paljon kokemusta. Tämä on vaikea kysymys, joten kenties nyt kun hän on väistyvä, tehtävästään hän voisi vastata tähän totuudenmukaisesti. Aina puhutaan energiaunionista, kun puhutaan Euroopan unionista, ja usein näyttää siltä, että tässä toimitaan siten, kuten sisämarkkina-alueen suhteen on tehty noin yleisesti ottaen. Toisaalta sanotaan, että kukin jäsenvaltio voi määritellä oman energiapalettinsa. Voimmeko me koskaan saavuttaa todellista energiaunionia, mikäli sallimme maiden hallitusten emmekä markkinoiden määrittelevän energiapaletin. Kiitos. Yeah, thank you very much for the questions. I will take those with wholesale market and a lot more will follow up with. Kysymyksistä otan äh, vastaan niihin, jotka liittyvät äh, enemmän äh, tuonne tukkumarkkinoille. Miksi kapasiteetin käytössä olevan kapasiteetin taso on niin matala? tähän viittasi moni muukin. Niin, kun puhutaan rajat ylittävästä virrasta verrattuna sisäisiin virtoihin. Sisäiset virrat äh, virtaavat ää, äh, tarjous, tarjonta-alueella, siis kaikki alueet, eh, niiden täytyy jotenkin eh, olla tuettuja. Ja kun me katselemme sitten taas sitä tuolta eh, siirtoverkon haltijalta ja sitten jos me katsomme näitä ulkopuolisia, jossa nämä virrat liittyvät kapasiteettiin. Jos yksi ei kykene tukemaan näitä mm, valittuja virtoja, niin silloin ne käyttävät yleensä muita osioita ja täyttävät kapasiteetin näillä muilla alueilla. Eli tätä kapasiteettia ei voida silloin antaa kaupan käyttöön, koska silloin ne eivät ole näillä rajoilla kaupan tulosta, vaan lähinnä toisilla rajoilla, toisilla alueilla, jotka eivät normaalisti ole sitä tarjonta-aluetta. Eli tätä käytetään tukemaan muita virtoja. Me kutsumme näitä luuppivirroiksi, jotka eivät ole sitten käytössä kauppaa varten. Toivon mukaan tämä nyt selvisi Haluamme välttää syrjintää. Kapasiteetti, joka on annettu vapaaksi rajat ylittävään kauppaan, on laskettu tällaiseksi ylijäämäksi sen jälkeen, kun sisäiset muutokset on huomioitu. Mutta kun otetaan sekä sisäiset että ulkoiset muutokset samalle tasolle, silloin täytyy ryhtyä toimenpiteisiin molemmissa tapauksissa, mikäli ylitetään verkon kapasiteetti mutta ainakaan silloin tässä ei ole kysymys saman tason syrjinnästä. Ja sitten kolmas periaate, jota ei vielä ole otettu mukaan lainsäädäntöehdotukseen, liittyy siihen, kuka maksaa näistä toimista, joihin on ryhdyttävä, mikäli käyttö, verkon käyttö ylittää olemassa olevan kapasiteetin. Uh, terminals. Uh... Äh. LNG-terminaalit No tämä olisi pitkä tarina, mutta annan tästä yhden esimerkin. Ehkäpä tämä on, te sanotte, että te tiedätte jo tämän vastauksen, mutta katsotaanpas. Kun Liettua itsenäistyi ennen kuin ensimmäinen kaasulaiva edes tuli maahan, niin kaasun hinta väheni merkittävästi. Ja siitähän kysymys on kilpailussa. Eli tavallaan se, se vaikuttaa jo ennen kilpailun alkua. Eli jakelun varmuus, kaasulla on enemmän reittejä tulla maahan. Ja se, että saadaan kaasua Euroopassa eri lähteistä, se luo hieman enemmän tästä kilpailullista painetta näille lähteille. Henkel ja Petersen, en voi antaa teille arviota siitä, kuinka paljon hinnoista Saksassa johtuvat nykyisistä markkinoiden muotoutumisesta tai mitä iloa tai etua olisi siitä, että poistettaisiin tiettyjä ongelmia tai esteitä, joita meillä on nyt. Eli vain tämä, että liitetään tai siirrytään siihen, missä me olemme nyt, niin arvioimme, että se on noin yksi miljardi euroa kuluttajille vuodessa, jos se jaetaan sitten kokonaissähkö laskulla, niin se on 0,000 prosenttia, mutta se on silti yhä vielä miljardi. Eikä tämä ole tehty sillä tavalla rakennettu mitään uusia konnektoreita tai yhdistelijöitä, vaan se on tehty vain parantamalla sitä tapaa, miten me käytämme sitä, mitä meillä on käytössä. Ei niin hyvin kuin voitaisiin, mutta siis se, mitä on nyt käytössä markkinoilla, sitä käytetään paremmalla tavalla. 220-280 miljoonaa euroa voitaisiin saada vähennettyä vain sopeuttamalla näitä markkinoita lähemmäksi näitä rajoja. Eli siis puhutaan valtavista määristä. Jos me kaksinkertaisimme tämän kaksinkertaistamme tämän kapasiteetin, joka olisi käytössä markkinoilla, silloin meidän täytyisi ryhtyä toimiin taas muualla. Ja jos jotkut maat sitten ehkäpä päättäisivät muuttaa markkinoiden konfiguraatiota, jotta parannettaisiin markkinoiden toimien tehokkuutta. Mutta tämän maat saavat itse päättää. Sitten vielä edustaja Nieblerille. Te mietitte, mikä vaikutus uudistuvilla energioilla on hintoihin. No, selkeästi äh, uudet äh, uudistuvat energialähteet ovat hyvin vaihtelevia ja ne vaikuttavat myös tukkumarkkinoihin. Ja tämä luo haasteen, koska me tarvitsemme joustavammat markkinat, ja me, mutta kuitenkin joudumme näkemään vaihtelevampia hintoja, koska kun tuulee, kun ei ole tuulta, silloin täytyy olla jotain muita lähteitä, mistä sitä energiaa saadaan tuulen sijaan. Ja tämä vaikuttaa kustannuksiin. Itse asiassa me olemme nähneet monien vuosien jälkeen, kun emme ole nähneet kovinkaan paljon mitään hintapiikkejä, niin viime vuonna näimme, että nämä hintapiikit palasivat uudelleen, johtuen ehkä muistakin syistä, mutta uskon, että tulevaisuudessa hinnat tulevat vaihtelemaan enemmän, kunnes pääsemme siihen pisteeseen, että lähes kaikki tuotetaan uudistuvilla ja sitten täytyy päättää uudelleen, miltä hinnat näyttävät, mutta tähän menee 15-20 vuotta, joten tässä on vielä aikaa pohtia asiaa. Ja ennen kuin annan puheenvuoron kollegalleni, niin tämä on viimeinen raportti, jonka teille esittelen, koska ensi vuonna tähän mennessä minun virkakauteni on päättynyt, joten tässä vaiheessa haluan jo kiittää teitä teidän jatkuvasta tuestanne, jota olette antaneet minulle ja virastollinen tämän seitsemän ja puolen vuoden aikana. Minulla on se vaikutelma, että olemme eh, liikkumassa Äh, mutta haluan vastata siihen, mitä tässä juuri sanottiin vastauksena herra Petersen, tämä suhde äh, sääntelyyhteisön viraston äh, kanssa ja jopa ennen kuin virasto perustettiin, on erittäin mm, suureksi hyödyksi ollut virastolle ja sääntelijöille ja meillä on ollut vahvaa parlamentaarista tukea ja joka kerta kun olen tänne tullut, olen sanonut kuinka kiitollinen siitä olen. Sitten jotkut näistä kysymyksistä älymittareista. Minua aina hiukan järkyttää tämän asian monimutkaisuus. Kustannushyötyanalyysien oltava myönteisiä, eikä se aina ole ollut myönteinen. Vaarana tietenkin on, että älymittareiden käyttöönotto koko maassa voi johtaa hyvin korkeisiin kuluihin ja joissain tapauksessa se ei välttämättä vastaa arvoa, joten paljon varauksia on, äh, varaumia on, mutta yritykselle se on tietenkin erittäin arvokasta. Yritykset voivat kerätä tietoa ilman, että niiden täytyy mennä näihin kotitalouksiin yksilöille. Jälleen kerran äh, äh olen hiukan varovainen, koska henkilökohtaisesta äh, kokemuksesta, niin sanoisin, että heti kun kulutusta on ryhtynyt katsomaan, niin jossain vaiheessa sen taas unohtaa. Vähän hienosyisempi järjestelmä antaa paremman tiedon, mutta tulevaisuus tuo hyötyjä mukanaan sisämarkkinoilla. Herra Kolicekille, tieto on aina hyödyllistä. Yksi suurimmista vaikeuksista meillä sääntelijällä on, mutta tämä ei välttämättä riitysien tietoon on tiedon määrä ja sen monimutkaisuus, mutta erityisesti se, että nyt olemme hyvin varhaisessa vaiheessa ja tällaiset mm, komposiittituotteet tulevat tekemään tiedon keruusta vielä vaikeampaa. ITRE-valiokunnan puheenjohtajan kanssa meillä on ollut jatkuvaa yhteistyötä. Meillä on jotain siirtotietoa äh, äh, kuluttajien äh, tar- palveluntarjoajan vaihtoista – ne ovat nousseet, palveluntarjoajan vaihtoja on noussut 6,4 prosenttiin 5,5 prosentista 2011. Siis tämä vaihtojen nousu, lisääntyminen on ollut hyvin vähäistä. Me olemme säätelijänä yrittäneet parantaa tätä palveluntarjoajan vaihtoprosessia – monissa maissa on hyödyllistä, kun on tällaisia vertailusivustoja, jotka rohkaisevat äh, palveluntarjoajan vaihtoa, mutta lasku ja monimutkaisuus tekee tästä haastavaa. Kiitos puheenjohtaja. Minusta vaikuttaa vähän siltä, että tämä on teidän viimeinen kokouksenne ja voitte sitten nähdä, kuinka roikun edessänne. En rajoittaisi tätä energiaa äh, sekoitukseen, rajoittaisin sen moniin muihin asioihin energiamarkkinoilla kovasti. Olen pahoillani Brexitistä. Puhun Brexitin jälkeisestä tilanteesta ja silloin ei ole kyse pelkästään taloudellisesta arvosta. On aivan selvää, että integroidummat sisämarkkinat parantavat markkinatehokkuutta eh, ja kuluttajat hyötyvät siitä. Oli kyse sitten tästä 4,5 prosentin lisästä, eh, en sano, tämä on varhainen arvio, mutta minun päässäni on vielä pieni toivo siitä, että voimme ehkä jatkaa integroitumista hyötymistä. Hallitukset ovat haluttomia luopumaan suverenisuudesta tarjonnassa. Joissain maissa, esimerkiksi Ranskassa, on hyvin paljon ydinvoimaa ja sen valvonnan antaminen komission käsiin olisi hyvin suuri askel. Lopujen lopuksi tehokkuusargumentti on merkittävä, kun unionista tulee yhä integroituneempi ja kuten monilla muillakin aloilla, eh, integroituneen unionin hyöty tulee voittamaan. Kauan tähän menee. Eh, no, minulta on kysytty, eh, että kauan menee siihen, että unionilla on unionin tasoinen säätäjä, sääntelijä. Minä sanoisin, että siihen menee yli kymmenen vuotta pidempään kuin minä elän. Älkääs nyt Mog olko niin pessimistinen. Kiitos paljon Lord Mog tästä upeasta osallistumisesta. Meidän yhteistyö on ollut erinomaista teidän organisaation kanssa ja te olette antanut meille mitä erinomaisempia neuvoja. Tämä viimeinen esiintymisenne täällä, vaikka joudutkin vielä vuoden työskentelmään. Ja Pedersenhän työstää erittäin tärkeää teihin liittyvää asiaa. Haluan toivottaa myös Blainin, Blainin tervetulleeksi ja kiittää häntä puheenvuorostaan ja oli mukava kuulla muun muassa se, mitä hän sanoi hänen edeltäjästään. Sitten me tulemme puhumaan edelleen energialan sääntelyn viranomaisten yhteistyövirastosta. Meillä oli nimittäin valtuuskunta, jotka kävät Aserissa vierailemassa. Pedersen ja kumppanit ovat ystävällisesti lupautuneet kertomaan heidän virkamatkansa löydöksistä. Kiitoksia puheenjohtaja tässä on tällainen tausta-asiakirja, joka toivottavasti on jaettu valiokunnalle, koska tuossa tausta-asiakirjassa on niin paljon hyödyllistä tietoa ja se antaa erinomaisen kokonaiskuvan niistä tapahtumista ja kokouksista, joita meillä oli, oli kuten yleensä ilo vierailla Aserissa, kuten yleensä hyvin valmisteltuja kokouksia ja siellä on kyllä erittäin pätevää henkilökuntaa. Ja minun on sanottava, puheenjohtaja, ja voin sanoa tämän nyt, kun herra Potocnik ei ole enää tuolla korokkeella. On ilo tavata näin innostuneita ihmisiä, jotka ovat niin sitoutuneet siihen, että he yrittävät panna täytäntöön ja tehdä yhteistyötä Äh, Euroopan parlamentin lainsäätäjien kanssa. Tämä on todellinen ilo. Ja tämä tausta-asiakirja antaa äh, hyvän kokonaiskuvan niistä tärkeimmistä kysymyksistä, joita käsittelemme, joita meidän on käsiteltävä. Joten rohkaisin vain kollegoita äh, lukemaan tämän asiakirjan, koska se antaa erinomaisen kokonaiskuvan tärkeimmistä kysymyksistä. Tämän lisäksi meillä oli mahdollisuus tavata viraston henkilökuntaa. Meillä oli lyhyt tapaaminen, jossa saimme kuulla kysymyksiä ja vastauksia myös henkilökunnalta. Tämä oli erittäin mielenkiintoista ja hyvin hyödyllistä. Äh, oli hyödyllistä tavata koko henkilökunta ja nähdä, kuinka sitoutuneita he ovat äh, tehtäviinsä äh, haluan kiittää tästä mahdollisuudesta, että saimme tämän mahdollisuuden kaikkien näiden muiden asiapitoisten aiheiden lisäksi, joita asialistallamme oli. Budjetti ja viraston rahoitustilanne on tärkeä. Ja kun minä ihan paikan päällä näin, kuinka kovasti nämä ihmiset tekevät työtä ja kuinka tärkeä tämä tehtävä on, kun meillä oli mahdollisuus käydä tuolla ja vierailla tuossa virastossa, se oli kyllä kovin vaikuttavaa. Ja haluaisin kertoa kollegoilla, kuinka kovasti siellä tarvitaan riittäviä määrärahoja, kun otetaan huomioon, kuinka valtavat tehtävät meillä on. Aikaisemmassa keskustelussa puhuimme, mitä hyötyjä on integraation äh, lähentymistä markkinoilla, mutta koko tämä markkinoiden valvonta, jonka haluaisimme kehittyvän ja joka sitten pitäisi johtaa näiden toimien valvontaan, niin se kyllä tarvitsee lisärahoitusta, jotta virasto voisi toteuttaa tehtävänsä. Ja tämä on erittäin tärkeää äh, tämän valiokunnan kollegoille, että tiedätte tämän asian. Ähm, oli siis suuri ilo vierailla Aserissa, kauniissa Ljubiljanassa ja äh, oli ilo nähdä, kuinka sitoutuneita johtaja ja henkilökunta ovat työhönsä. Joten kiitoksia tästä mahdollisuudesta ja haluaisin rohkaista kollegoita lukemaan tämän erinomaisen tausta-asiakirjan tärkeimmistä kysymyksistä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos. Onko kollegalla kommentteja? Ei näitä olevan. Näin olen. Kiitän Pedersen ja Pohja ei enää ole täällä. Mutta varmasti vedit tämän virkamatkan yhteen myös hänen nimissään. Ja ainoa neuvo, jonka Potocnikille antaisin, niin kaikki ne ylistyksen sanat, joita hän täällä osakseen sai, niin ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tässä olisi mahdollista jäädä näille laakreille lepäilemään, vaikka kiitokset hyvin ansaittuja olivatkin. Sanon tämän ihan omasta kokemuksestani. Seuraavaksi siirrymme seuraavan aiheeseen muiden kuin henkilötietojen vapaliikkuvuus Euroopan unionissa. Kuten tiedätte, syyskuussa ehdotettiin asetuskomission toimesta, että tieto pääsisi virtamaan vapaasti Euroopan unionissa. Itse olin koko operatiivisen elämäni viettänyt tämän teollisuuden alan parissa, joten tiedän varsin hyvin, että tieto, tiedot ovat digitaalitalouden innovaatioiden ytimessä. Tässä halutaan helpottaa tietojen liikkuvuutta, vähentää rajoituksia liittyen tähän tiedon paikkatie, paikallisuutta koskeviin seikkoihin. Tässä on IMKO vastaava valiokunta ja me annamme tästä lausunnon. Nyt pyydän, että Krasnodevski viidessä minuutissa vetää yhteen tärkeimmät osat tästä hänen lausunnostaan. Kiitos puheenjohtaja. Kuten juuri sanoitte, tämä lainsäädäntöaloite on hyvin tärkeä osa digitaalista yhteismarkkinoita, koska digitaaliset yhteismarkkinat ja niiden strategia kattaa monia eri elementtejä, mutta yhteinen tekijä on ei-henkilökohtainen tieto, joka vaikuttaa koko teollisuuden tehokkuuteen ja sillä on vaikutus myös BKT-kasvuun ja on myös yrityksiä, jotka perustavat bisnesmallinsa tälle eh, datalle ja, me tarvit- ja niistä on tullut maailman suuruisia jättiläisiä ja me tarvitsemme tätä. Sen vuoksi on hyvin tärkeää, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden talous perustuu tiedolle laajemmin. Sen vuoksi me hyvin lämpimästi pidämme tervetulleena komission ehdotusta ja sen yleissuuntaviivoja. On tärkeää, että bisnekset, jotka toimivat rajat ylittävästi, kykenevät äh, hallinnoimaan äh, voimavarojaan tästä ei-henkilötiedoista, vaan lähinnä bisneksestä, niin että ne voivat rationaalisesti suunnitella omat bisnesstrategiansa. Toistaiseksi, kuten me kaikki tiedämme, ei henkilötietoja äh, ja niiden virtoja äh, säädellään. On ollut hyvin paljon laillisia rajoituksia, jotka ovat äh, määritelleet sen, miten maiden on säilytettävä näitä tietoja ja esimerkiksi maassa, jossa niiden päämaja toimii. Ja tämä on estänyt kilpailua yks, yhtenäismarkkinoilla. Ja se on estänyt myös yrittäjyyttä. Oina periaate tai rajoitusperiaate, sen pitäisi olla henkilökohtaisen turvallisuuden periaate. On hyvin tärkeää sanoa, että tämä asetus, ehdotus olisi vasta ensimmäinen askel kohti täyden vapauden, tiedon vapauden toteuttamista ja täytäntöönpanoa, koska tämän asetuksen kattavuus koskee vain tiedon paikallistamisen kieltoa, artiklat 5 ja 6. Joten pitemmällä aikavälillä tämä saattaa olla riittämätöntä, joten meidän täytyy varmistaa teollinen tietoprosessointi myös. Jos tämän asetuksen tulisi vastata tavoitteisiinsa, niin meidän täytyy muuttaa artiklaa 6, joka liittyy liikkuvuuteen Meillä ei pitäisi olla minkäännäköisiä äh, esteitä. Tarvittaisiin jonkinnäköistä ohjastusta itsesäätelyyn ja pitäisi myös tuoda se esiin, että tiedon liikkuvuus on osa palveluiden liikkuvuutta, joka on yksi perusvapauksista. Joten tämän tuen ja ohjauksen tulisi koskea myös avoimia standardeja, äh, monen, molemmin välisen äh, standardien, laatustandardien tunnustaminen. Ja vielä lopuksi haluaisin painottaa, että tämä on asia, jota pidämme hyvin tärkeänä. Tuemme ehdotuksen yleisiä suuntaviivoja ja tulemme lähinnä puuttumaan liikkuvuuteen ja toivokaamme, että asetus astuu voimaan mahdollisimman nopeasti niin, että tämä hyvin tärkeä vapaus täytäntöön pantaisiin mahdollisimman nopeasti koko Euroopan unionissa, koska kuten sanoin, sen taloudellinen merkitys on todella suuri. Ja sen merkitys myös digitaaliselle sisämarkkinalle on suuri. Kiitos Krasnodevski epp nimissä. Virkkunen, olkaa hyvä. Yes, thank you, Mr. Chairman. Is it... Kiitos. Kolme minuuttia, kun tässä on puheaikaa vai kuinka paljon? Puheaika. Kaksi minuuttia. Kiitos esittelijälle. Minun on sanottava, että eipä tässä ole kovinkaan paljon lisättävää. Olen melko samalla linjoilla esitellen kanssa datan roolista digitaalisilla sisämarkkinoillamme. On, se on eräs meidän prioriteeteista, että todellakin viedään loppuun digitaaliset sisämarkkinat ja tiedämme, että data on polttoaine uusille teknologioille, joten on tärkeää, että keskitymme tietojen tärkeään rooliin. Tiedämme, että tietovirrat ovat liiketoimintaprosessien ytimessä, olivat ne minkä kokoisia tai minkä alan yrityksiä tahansa. ICT-tuotanto, sairaala, hallinto, maatalous ja energiainfrastruktuurien ytimessä. Ja tiedämme, että on olemassa äärimmäisen suuri potentiaali myös äh, tällä näiden tieteen, tämä tieteen talouden, taloudellinen vaikutus on suuri. Niiden arvo Euroopan unionissa on 60 miljardia euroa. Tämä arvo on kasvanut 10 prosenttia vuodessa. Nyt on arvioitu, että tämä potentiaali olisi 2020 jopa 100 miljardia, joten suurta taloudellista ja liiketoimintaan liittyvää potentiaalia on olemassa. Tietojen liikkuvuus digitaalisissa markkinoilla on eräs suurimmista ongelmista digitaalisissa markkinoiden ytimessä. Esteet, data, liikkuvuudelle, muun muassa säilytyspaikka, rajoitukset ovat ongelmia. Tässä on ikään kuin rajatarkastuksia, ja tämä ei sovi ollenkaan digitaalisten sisämarkkinoiden ajatukseen. Siksi tämän tyyppistä tyyppisiä esteitä on poistettava. Tämä liittyy myös yrityksen ja yritysten kustannukseen, koska nyt niiden on moninkertaistettava nämä säilytysjärjestelmät ja tämähän maksaa. Olen yhtä mieltä, että tämä on erityisen tärkeä askel, mutta tämä on kuitenkin vasta ensimmäinen askel. Tämä tulee kantamaan kortensa kekon siihen, että saadaan kilpailukykyinen sisämarkkina-alue koskien tietojen säilyntää ja prosessointia mutta tarvitaan vielä enemmän toimenpiteitä, että saadaan todellinen digitaalinen sisämarkkina-alue, joka mahdollistaa tietoa virrat kunnollisella tavalla. On tärkeää, että saadaan rakennettua Euroopan datavetoinen markkina, alue, ja mikäli tämä ongelma saadaan korjattua, niin on pääsy, tietojen pääsy ja luotettavuus ongelmat on ratkaistava. Tietojen vapaa virtaaminen on tärkeää digitaalisille sisämarkkinoille. Tämä on erityisen tärkeä asetusehdotus komissiolta. Kiitos. Kiitoksia Pedersen Alden nimissä. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Ensin uh, pidämme hyvänä komission ehdotusta, koska ryhmämme on pyytänytkin komissiota jo jonkin aikaa ehdottamaan uh, jotain aiheesta, koska tämä koskee myös kansallista tiedonkeruuta. Ja sisämarkkinoiden tiedon sirpaloituminen on tehnyt eh, liian vaikeaksi PK-yrityksille etabloitua rajat ylittävästi, mutta ylipäätään tulisi helpottaa eh, perustamista. Ja eh, esimerkiksi Viro on käynnistänyt tällaisen projektin, joka liittyy tällaisen tieto lähettiläseen, jonka paikka on Luxemburgissa. Täytyy myös huomioida se, että, että täytyy pyritä vastaamaan kyberhyökkäyksiin ja free flow artiklassa 5, joka liittyy vastuuviranomaisiin, on tärkeä. Ja siihen, mitkä nämä vaatimukset olet, jos yritys varastoi tietoa toisessa jäsenvaltiossa. Siksi meidän täytyy huolehtia siitä, että kaikissa jäsenvaltioissa on korkea kyberturvallisuusstandardit ja samoin myös kryptauksen purku. Mutta se, mikä on avain tähän menestykseen, on se, että tietolokalisointi ja kerääminen, sen pitäisi olla mahdollista vain Äh, suuren tai, tai kansalaisten turvallisuuden kannalta. Me odotamme suurella mielenkiinnolla yhteistyötä kollegoiden kanssa tästä lausunnosta. Kiitos. Replacing Mr. Kufa. Kiitos, kiitos Moody Kavanin asemasta. Kiitoksia oikein paljon. Jeppe Kufud, äh, varjoesittelijä SND-ryhmälle. Hän pahoittelee, että hän voi olla paikalla koska hänellä on toinen erittäin tärkeä kokous, mutta hän on pyytänyt minua puhumaan hänen puolestaan. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen äh, alku äh, sanoistaan liittyen tähän tärkeään asiaan ja että käymme ensimmäistä keskustelua aiheesta. Haluan heti aluksi sanoa, että olen iloinen tästä aloitteesta ja se on tarpeen. Se tulee oikeaan aikaan, koska yhä enemmän jäsenvaltiot ovat ryhtyneet perusteettomasti vaatimaan tiedon, tiedon lokalisaatiota. Tämä protektionismi asettaa äh, esteitä ympäri unionia yrityksille, erityisesti pk-yrityksille, suurille äh, yrityksille. 27 erilaista sääntelykehystä ovat äh, hankalat, mutta niillä on määrärahoja lokalisoida tieto jokaisessa jäsenvaltiossa, näin on tarpeen. Mutta näin ei ole pk-yrityksille, jotka haluavat toimia kansallisten rajojensa ulkopuolella, koska meillä, niillä on vähemmän taloudellisia resursseja ja teknistä tietoa. Tämä tarkoittaa, että yhä kasvavat tiedon lokalisointivaatimukset lisäävät kustannuksia ja aiheuttaa sen tosiseikan, että pk-yritykset eivät pysty toimimaan kansallisten rajojen ulkopuolella. Tämä on täysin päinvastoin kuin mitä sisämarkkinoilla pitäisi olla. Jos haluamme todelliset eurooppalaiset digitaaliset markkinat, meidän on lopetettava esteet kaupalle ja eh, tietovirroille. Meidän ei pidä monimutkaista asioita enempää kuin mitä ne nyt jo ovat. Mutta yksi asia on selvä. Tässä ei ole kyse henkilötiedoista. Sitä varten meillä on yleinen tietosuoja-asetus. Ja tässä vaiheessa haluaisin vakuuttaa, että mitään päällekkäisiä määräyksiä eh, tai eh, ristiriitoja näiden säädösten välillä ei ole Haluaisin siis vakuutuksen tästä. Toivoisin, että komission edustajat voisivat selvittää tämän tai antaa kirjallisena nämä tiedot. Lisäksi äh, miten yksityisen ja ei-yksityisen tiedon ero äh, toimii käytännössä. Paperilla tämä saattaa olla aivan vesiselvää, mutta todellisuudessa äh, näiden tietojen ero ei välttämättä ole niin selvä. Käytännössä yritykset käsittelevät kumpiakin tietoja, siksi niiden on käsiteltävä kahdenlaisia tietosuojasääntöjä ja komission pitäisi vähän selventää tätä asiaa. Tietenkin meidän täytyy vakuuttaa jäsenvaltiota poikkeuksia tiedon vapaalle liikkuvuudelle on julkisen turvallisuuden nimessä. Tarvitsemme kuitenkin paremman määritelmän tälle julkiselle turvallisuudelle ja meidän täytyy varmistaa, että ei tästä tule mikään takaovi perusteettomille lokalisaation vaatimuksille. Kiitoksia tästä varhaisesta keskustelusta ja odotan kovasti esittelijän mietintöä ja yhteistyötä. Lundi. Kiitos, Nelundi. ordförande. Kiitos puheenjohtaja. Tämähän on hyvin mielenkiintoinen asia, joka tulee olemaan hyvin tärkeä osa, kun kehitetään yhteistä digitaalista sisämarkkinaa. Ja tässä on paljon potentiaalia kehittää markkinoiden toimintatapoja digitaalisille palveluille ja helpottaa sitä, että uudet toimijat voivat toimia koko Euroopan markkinoilla. Mutta kuten yleensä, niin piru piilee yksityiskohdissa – Kysymys, joka liittyy sieltä, miltä tulee rajaveto näyttämään henkilökohtaisen ja ei-henkilötietojen välillä ja eri sääntöjä, jotka tätä säätelevät. Kysymys, joka vihreille on tärkeä, on se, että henkilökohtaista integriteettiä suojellaan ja että kyberturvallisuutta kohdellaan vastuullisesti. Toinen kysymys liittyy interoperabilityisyyteen näissä järjestelmissä – ja me vihreät tulemme pyrkimään siihen, että helpotettaisiin yhteistyötä olemassa olevien ja tulevien palveluiden ja tekniikoiden välillä. Odotamme hyvää yhteistyötä ryhmien kesken ja heidän edustajien kesken. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much. And uh, now for the commission, Kiitos komission puolesta. Shastane, ole hyvä. Uh, in fact, Mr. Chair, my name is O'Donoghue, Director. Itse asiassa O'Donoghue, tulevaisuuden verkot, työskentelet uh, Shastanen kanssa samassa tiimissä. Kiitos että siitä, että komissio sai puhua puheenvuoron. Haluaisin kertoa nyt näkemyksiä tämän lyhyen keskustelun jälkeen. Näyttää siltä, että tässä valiokunnan jäsenet ovat hyvin tietoisia siitä, mikä tilanne on. Ja haluaisinkin sanoa, että odotamme innolla yhteistyötä valiokunnan, valiokunnan puheenjohtajan ja parlamentin kanssa. On totta, että tämä on lyhyt komission ehdotus. Me emme halua liikaa puuttua markkinoiden toimintaan. Ja haluamme myös verkkoneutraaliutta edesauttaa. Tässä on tiettyjä periaatteita, joita te esittelet ja varjostelijat peräänkuuluttivat ja olemme yhtä mieltä. Haluamme, että tiedot pystyvät äh, virtaamaan vapaasti. Ne rajoitteet, joita on olemassa tai joita tulen tulevaisuudessa mahdollisesti asettamaan, niin ne kiellettäisiin, jotta saadaan luotua eheä sisämarkkina-alue. Tämä tapahtuu kuitenkin ensinnäkin selkeiden kyberturvallisuuteen liittyvien säännösten pohjalta – ja ne määrittelevät sitä ympäristöä, jossa tieto pääsee vapaasti virtaamaan. Ja kuten muutama jäsen täällä mainitsi, tämä liittyy muihin kuin henkilötietoihin. Moody SD-ryhmän nimissä kysyikin jo aiheesta. Ja voin sanoa että tässä ei ole päällekkäisyyttä, ei ole päällekkäisiä säännöksiä eikä ole mahdollista interferenssiä. Tietosuojasetus on huomioitu siten, että määritelmät ovat samanlaiset kuin mitä toinen lainsääntäjä määritteli tässä mainitussa asetuksessa tässä puhutaan siis henkilötiedosta ja kaikki muut, eli muut kuin henkilötiedot, ovat sitten tämän uuden asetuksen piirissä. Vaikka tämä vaikuttaa oikotieltä, niin se ei suinkaan sitä ole. Näemme uhkan siinä, että on riski, mikäli on kaksi määritelmää, henkilötiedot ja muut kuin henkilötiedot, niin tämä olisi saattanut aiheuttaa ongelmia, mikäli nämä eivät olisikaan olleet täysin linjassa ja ne olisi, ne olisivat eläneet nämä määritelmät vastaisuudessa. Miksi me toimimme näin? Koska tulevaisuudessa saattaa olla mahdollista kvanttiteknologiaa ja korkean suorituskyvyn tietokoneita käyttäen kerätä tiedon murusia ja sitten identifioida tiedon murusista tietty henkilö, joten meidän tulee olla varovaisia. perussopimuksesta juontaa myös tiettyjä asioita, joita myös oikeustapaukset ovat muovanneet. Minä nyt en kuitenkaan lähde näitä erittelemään. Tuomioistuin on sanonut, että mikäli yleiseen turvallisuuteen liittyen on ryhdyttävä tekemään toimia, niin se edellyttää sitä, että on erittäin suuri uhka, joka vaikuttaa yhteiskunnan toiminnan perusedellytyksiin. Joten tässä on tämä turvallisuuspoliittinen tavoite, johon tässä vastaan siihen äh, turvallisuuspoliittisen huolenaiheeseen, jonka perusteella yritetään rajoittaa tiedon virtaamista. Hyvin mieluusti kerron lisätietoja valiokunnalle, mitä tulee esimerkkeihin. Voisimme toki teille esimerkkejä toimittaa, varsinkin mitä tulee tähän energia sukupolvilukuun. Tässä puhuttiin näistä tuulivoimaturbiineista, joissa on suuri määrä telemetriatietoja, ja ne ovat muita kuin henkilötietoja. Mutta sitten kun puhutaan yksittäisen kuluttajan sähkölaskuista ja muista tiedosta, niin sitten ne taas ovat henkilötietoja. Mutta kuten sanoin, komissio oli äärimmäisen hereillä suhteen, että monetkaan yritykset eivät vielä voisi kertoa, mitkä ovat henkilötietoja ja mitkä ovat muita kuin henkilötietoja, koska ne usein säilytetään samalla välineellä tai samassa paikassa. Mikäli on olemassa henkilöt, tieto jäämiä tiedoissa, tietyissä tie, tiedoissa, niin sitten niitä on suojeltava, kuten henkilötietoja. Odotamme minulla yhteistyötä parlamentin neuvoston kanssa ja mieluusti annamme teille lisätietoja siinä vaiheessa, kun tämä asian käsittely etenee parlamentissa. Hyvä puheenjohtaja, haluaisin päättää puheenvuoroni seuraavasti. Me odotamme innolla yhteistyötä parlamentin kanssa siten, että että kollektiivisesti toimielimet voisivat saavuttaa ne tavoitteet, joita digitaalihuippukokouksessa neuvosto asetti muutama viikko takaperin. Ja he vetosivat toisenlaiseen, että tämä asetus saadaan hyväksyttyä ensi vuoden kesän mennessä. Kiitos sitten Krasnodevski seuraavaksi. Dziękuję bardzo za ciekawe uwagi. E, Kiitoksia oikein paljon kaikista mielenkiintoisista huomautuksista. Meidän pitää keskustella kaikista näistä asioista varjoesittelijöiden kokouksessa. Ja sitten näemme, voimmeko muuttaa ja parantaa tätä nyt jo varsin hyvää mietintöä luonnosta. Voimme varmaan päästä nopeasti yhteisymmärrykseen tarkistuksista. Kiitoksia oikein paljon. Thank you. Okay, since we... Kiitos, koska olemme kurinalaisia ja aikataulusta edelleen haluaisin ylläpitää tätä tilannetta ja siirtyä että no, no tämä kohta kuusi esityslistalla, eli Euroopan ja Euroopan yhteis sen ja Brasilian liittotasavallan tiede- ja yhteistyötä koskeva sopimus käsitellen myöhemmin, koska tärkein toimija ei ole paikalla. Tämä koskee yhteistyötä Euroopan yhteisön ja Brasilian välillä teknologian suhteen. Meillä on 10 minuuttia varattu tähän keskusteluun ja pyytäisin, että esittelijä Joka esittelisi kymmenessä muutamassa minuutissa oman kantansa. Kiitoksia. Hyvää päivää, hyvät kollegat, hyvä puheenjohtaja. Pian saatte eh, seuraavina päivinä tekstin Euroopan yhteisön ja Brasilian liittotasavallan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevasta sopimuksesta. Tämä sopimus on ollut voimassa vuodesta 2007 ja eh, Tämä sopimus on mahdollistanut sen, että on saatu aikaan huomattavaa edistystä tieteen, teknologian ja innovaation alalla. Yhteistyö Euroopan unionin ja Brasilian tutkijoiden välillä on mahdollistanut sen, että on saavutettu todella merkittäviä tuloksia, jotka ovat perustavanlaatuisia ja on tärkeää, että jatkamme tällä tiellä. Ja siksi mielestäni on tärkeää, ehdottaa kollegoille, että tätä sopimusta jatketaan viidellä vuodella. Tämä tulee jatkossakin varmasti tuottamaan merkittäviä tuloksia ja helpottamaan yhteistyötä Euroopan unionin ja Brasilian välillä, erityisesti teknologian ja tieteen pääalueilla. Kiitoksia kollegat ja puheenjohtaja. Grazie, How's that? Uh, now for EPP. Monza vaan. Kuinka tämä meni? No, EPPn nimissä, olkaa hyvä. It is a, uh, uh, a good... Uh... Busai. Kiitoksia. Mielestäni tämä on hyvä sopimus Euroopan unionille. Tutkimuksen yhteisen edyn alueen IT-teknologiat, bioinformatiikka, mikronanoteknologiaa, materiaaliteknologia, puhtaa teknologiat, bioturvallisuus, terveys ja lääketiede muiden muassa ovat tärkeitä osa-alueita, joiden suhteen yhteinen toiminta, yhteiset vaihdot ja pääsy teknologiaan voivat olla kaikille osa puolille hyödyksi. EPP tukee tämän sopimuksen uusimista viidellä vuodella, joka sovittiin vuoden alussa osapuolten toimesta. Me haluamme rohkaista tutkimusta ja osapuolten tutkimukseen ja muihin yhteisen intresseihin liittyvää yhteistyötä siten, että nämä vievät eteenpäin tärkeitä tutkimukseen liittyvää työtä. EUlla on sopiva hyötyjen tasapaino – tässä, joten minä en näe mitään syytä sille, ettemmekö me tukisi tätä sopimusta. Kiitos. Sorina, no, SD-ryhmän nimissä, ole hyvä. Kiitos, hyvät kollegat. Neuvosto on tehnyt sopimuksen Euroopan yhteistyö ja Brasilian liitotasavallan tiede- ja teknologiayhteistyöstä koskevasta sopimuksesta. Tämä on hyvä ehdotus ja Euroopan parlamentin tulee tukea tätä sopimusta. Tämä on myös tällainen viitekohta sille, miten voidaan vaihtaa know-howta ja tukea teollisuutta molemmissa maissa. Ja me olemme vierailleet, me lähetimme valtuuskunnan, minä olin siinä mukana Brasiliaan, ja me näimme, miten tämä tieteellinen yhteistyö toimii kahden kumppanin välillä. Portugalissa, minun kotikaupungissani Evorassa teemme äh, lentoilmailu äh, yhteistyötä Brasilian kanssa ja se on erittäin hyvä esimerkki tällaista kumppanuusyhteistyöstä. Hyvät kollegat, tämä sopii sopimus on vielä tärkeämpi sitten kuin assosiointisopimus EUn ja Mercosurin välillä astuu voimaan. Silloin kykenemme luomaan vielä enemmän vaurautta, työllisyyttä sekä parantamaan kansalaisten elintasoa. Euroopan unionin osallistuminen tähän meren alta kulkevaan kaapeliin Euroopasta Brasiliaan hyvin tärkeää. Tällä tavalla saamme suoran yhteyden Punta Vegren. Vegreen. Ja tämä tulee olemaan hyvin tärkeä ja se tulee jatkumaan Belemiin ja symboli tästä tulee olemaan äh, Belemin torni. Me tulemme myös tekemään kaikkemme äh, elintarviketurvallisuuden parantamiseksi ja SND-ryhmä voi tukea tämän sopimuksen pidentämistä. Zorino, it's good to have you as a... Kiitos Zorino, erittäin hyvä, että toimit siltana Euroopan unionin ja Brasilian välillä. Seuraavaksi ESR-ryhmän puolesta Cesak. Kiitoksia. Kiitän esittelijää siitä, että hän alusti tämän keskustelun ja kiitän kaikkia kollegoita, jotka ovat puhuneet ennen minua. Minäkin haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni edistykseen, jota on tapahtunut EUn ja Brasilian välillä. EU ja jäsenvaltiot tukevat yhtenäisten digitaalisten markkinoiden kehittymistä, mutta on tärkeää katsoa myös rajojamme ulkopuolelle ja lisätä yhteistyötä muiden maiden kanssa. Haluaisin mainita, kuten kollega EPPstä sanoi, että Brasilia on yksi huippumaista maataloustutkimuksen alalla biopolttoaineissa, joten meidän pitäisi laajentaa yhteistyötämme myös tällä alalla. vaikuttaa perustellulta ottaa tämä ala mukaan myös lopulliseen luonnokseen. Ja toivon, että Euroopan parlamentti voi saattaa tämän asian mahdollisimman pian päätökseen niin, että voimme tukea tätä nyt jo erittäin hyvää yhteistyötä EUn ja Brasilian välillä, joka on kummallekin osapuolelle hyödyksi. Like to... Kiitos. Nyt pyydän, että Georgia vastaa näihin kysymyksiin ja kommentteihin. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kollegoita siitä, että hekin korostivat tämän sopimuksen merkitystä, sitä kuinka tärkeää on jatkaa sitä työtä, jota on tehty Euroopan unionin ja Brasilian välillä joitakin hyviä ehdotuksia tuli, jotka varmasti on otettava huomioon äh, siinä tekstissä, jota työstämme yhdessä. Kiitoksia ja hyvää iltapäivää. Thank you. Now I'd like to inform... Kiitos. Kertoisin, että takarajat tarkistukselle on joulukuun 14. päivä kuluvana vuonna. Viimeinen kohta esityslistalla. iltapäivän hyvin tiivillä esityslistalla. Ja aihe on selvitys aiheesta Itren valiokunnan toimivaltaan kuuluvia politiikkatoimia koskevan EUn ja kolmansien maiden yhteistyön uudelleen tarkastelu Brexitin yhteydessä. että toimii J. Scott Markus, Brygel, ajatus Hautamon edustaja. Markus, olepa hyvä.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 Pyydän kärsivällisyyttä, olemme hieman aikataulusta edelleen ja haluaisin, että pysymmekin aikataulusta edelleen. Let me take this time to uh, go to the last item of the agenda, which is uh, the announcement of the käyttäisin tilaisuutta hyväkseni niin kertoakseni seuraavasta kokouksesta 11. joulukuuta kello 19 yhdessä Envin kanssa Strasbourgissa. Tämän yhdessä Envin kanssa äänestämme myös hallinnosta. Ja kokous sen jälkeen on jo sitten ensi vuoden puolella 11. tammikuuta 9.12.30 Brysselissä. Ja tämä alustavasti Strasbourgin suunniteltu kokous joulukuun 11. päivälle on peruttu. Koordinaattorit näin päättivät aamulla. Toivottavasti vieraspuhujamme on sillä välin saapunut. Where is the study we, uh, he will talk about? Uh, all of us will get a... Tässä on tämä tutkimus, josta hän puhuu. Kaikki saavat tämän tai kaikilla saattaa jopa se ollakin. Okay, while we wait for him, uh, Mr. Zachman will give some introductory words so the presentation can... Niin, tässä voitaisiin muutama johdannon sanan lausua, kun odottelemme esittelijää. Kiitos mahdollisuudesta esitellä tämä selvitys, jota me olemme kuluvan vuoden alkupuolella valmistelleet. Ja me koitimme katsoa näitä eri osaloita intervallikunnan toimivalla piirissä, pk-yritykset, energiateknologiaa, sähköinen viestintä muiden muassa. Ja me toimme siten, että me pyrimme analysoimaan, minkälaisia malleja on olemassa EUn ja kolmansien maiden yhteistyön suhteen. Jokaisen löydetyn mallin suhteen muutaman maan kohdalla Euroopan talousalue on suhteen perustaa Norjan kanssa. Sveitsillä on hyvin omalaatuiset kahdenväliset suhteet ja energiaunionin kanssa Ukraina Ukrainalla on hyvin erikoiset säännöt niiden suhteiden energiaunionin kautta ja Ukrainalla on hyvin eri kummalliset suhteet Euroopan unioniin. Ja kollega tässä vieressä voisi lausua muutaman sanan. No nyt Markus saapuukin. Markus Olemme odottaneet teitä, olemme aikataulusta edellä. Tiedämme, että tämä ei ole teidän syy. Olkaa hyvä. Okay, very good. Well, let's see. Can we get the slide? Kiitos. Luulen, että meillä on hieman enemmän aikaa, mutta selvä. Pannaan pyörimään tuolta dia- äh, kuvat, kalvot esille. Ensinnäkin olen iloinen sitä, että olen täällä. Tämä on tutkimus, jonka laadimme äh, Itrelle – Tämä tehtiin viime talvena ja julkaistiin nyt syksyllä. Minulla on mukana kaksi Brögel-kollegaani, Freugler, Voisler ja tohtori Sachman. Hän on energia- ja ympäristöasiantuntija ja projektijohtaja toisessa tutkimuksessa, joka on juuri vieti päätökseen, joka liittyy Brexitin vaikutuksiin EUn energiajärjestelmissä. No niin, antaa palaa. Tässä tutkimuksessa arvioidaan olemassa olevia EUn malleja, yhteistyömalleja kolmansien maiden kanssa, jotka eivät ole EUn jäsenvaltioita. Ja se on tehty EUn näkökulmasta. Me valitsimme erityisesti sellaisen näkökulman, että emme lähde spekuloimaan Tässä on useita malleja. Yksi avainmalli on luonnollisesti EUn äh, jäsenyys äh, vertailun pohjana, taikka EE, e, äh, etan jäsenyys, bilateraaliset järjestelyt EFTAn jäsenyyden yhteydessä, tämä on tämä Sveitsin tapaus, ja sitten muita yhteistyömalleja. Me katsomme tätä neljällä eri temaattisella alueella. Elektroniset kommunikaatiot, energiaympäristö, tutkimuspolitiikka, PK-yritykset, joita esimerkiksi rahoitetaan COSME-ohjelman kautta. Me emme tee mitään suosituksia. Me yritämme tässä vain luoda teille taustamateriaalia päätösten tekemisen helpottamiseksi. Puhutaan näistä kolmesta mallista, EU-jäsenyys, etäjäsenyys ja sitten tämä Sveitsin tapaus. EU-jäsenille, jos katsotaan mitä pitää tehdä, niin EUn äh, lainsäädännön äh, laajuus, kaikki EU-jäsenvaltiot äh, täytäntöönpanevat kaiken lainsäädännön. Myös etäjäsenet lähes kaiken, mutta on tiettyjä alueita, jotka on jätetty perustamissopimusten ulkopuolelle, kuten maatalous ja kalastus ovat etäjäsenyyden ulkopuolella. Ja sitten taas Sveitsin tapauksessa on tusinoittain bilateraalisia järjestelyitä ja alueita, jotka on katettu, joitain ei ole. Eli tässä tämä kattavuus on erilainen. Toinen, missä on erilaisia vaikutuksia, on se, minkälainen prosessi on siinä, kun pyritään ähm, sopeuttamaan muutoksia eu lainsäädännössä. EUn jäsenvaltioissa asetuksilla on suora vaikutus ja direktiivit on sitten transponoitava kansalliseen lainsäädäntöön. ETA-jäsenyydessä eh, sekä asetukset että direktiivit on transponoitava omaan lainsäädäntöön. Sveitsiläisten tapauksissa uusia järjestelyitä voidaan tehdä, mutta ei ole mitään automaattista mekanismia, jolla automaattisesti tehtäisiin muutoksia EU-lainsäädännön mukaan. Tässä on taulukko, jossa näkyy energia ja ympäristö. Jos luette tämän raportin ja briefaukset löydätte todella paljon taulukoita. Olemme yrittäneet esitellä materiaalin mahdollisimman pitkälti taulukkomuodossa, koska se on helpompi sillä tavalla kattavasti ymmärtää. Jos katsotaan tässä iso Britannia jäsenvaltiona, sellaisena kuin se on tänä päivänä, me halusimme tehdä tässä vertailun jäsenvaltioon ja siinä Iso-Britannia oli luonnollinen valinta. Eli raportissa on hyvin paljon taustoja sille, mitkä olosuhteet ovat Isossa Britanniassa tällä hetkellä. Eli Iso-Britannia täytäntöönpanee täysin. Katsotaan Norjaa, kohtuullisen täydellinen täytäntöönpano. Se on yksi etäjäsenistä Liechtensteinin ja Islannin kanssa. Ja te näette, että täytäntöönpano on lähes täydellinen, ei ihan täysin sisämarkkina-asioissa kuitenkaan. Koska esimerkiksi energian jakelun varmuus, se ei, se, se ei kuulu tähän Norjassa. Jos katsotaan Sveitsiä, niin näette, että sisämarkkina täytäntöönpanossa, täytäntöönpano on hieman heikompi Euroopan eh, yritysten toiminta eh, on ongelmallinen kaasun suhteen. Ja sen lisäksi tässä on koordinaatiota jakeluvarmuudessa. Ukraina taas, jossa on osittainen täytäntöönpano, eh, ilmasto, ympäristö ja jakeluvarmuus on kaikkein heikoimmilla. Eli te löydätte paljon tällaisia temaattisia taulukoita tutkimuksestamme. Eli energiaympäristö. Jos katsotaan sitten elektronisia kommunikointeja, niin näette, että iso britannian EU-jäsenyys on tehnyt hyvin paljon, kun on pyritty va- varmistamaan ää, äh, elektronisen kommunikoinnin harmonisoitu täytäntöönpano. Ja se on tehnyt myös hyvin paljon äh, sen suhteen, että talous on tavallaan yhdistetty muun EUn kanssa. Jos katsotaan esimerkkinä Norjaa äh, etäjäsenenä, niin siellä on lähes samat äh, edut. Kahdenväliset järjestelyt Sveitsissä verrattuna etäjäsenyyteen ovat olleet vähemmän tehokkaita siinä, kun on pyritty hoitamaan varmistamaan harmonisointi ja ekonominen konvergenssi. Ei ainoastaan äh, verkkovierailumaksut ole äh, kalliimpia kuin EU-ssa, mikä on ehkä odotettavissa. Myös niin äh, kutsutut myös muut maksut ovat huomattavasti kalliimpia liittyen matkapuhelimiin joten järjestelmä Sveitsissä ei ole toiminut hyvin, jos ajatellaan taloudellista konvergenssia muun Euroopan kanssa. Katsomme myös äh, telekom tapauksessa vapaakauppasopimuksia. Kaikilla näillä alueilla tarkastelimme vähintään yhtä maata, jolla on erilainen keino erilaiset tavat tehdä yhteistyötä Euroopan unionin kanssa. Ja kävi ilmi, että esimerkiksi Etelä-Korean vapaakauppasopimus, ensimmäinen uuden sukupolven vapaakauppasopimus, on tehnyt hyvää työtä markkinoille pääsyn sallimisessa, mutta sitä ei ole kuitenkaan muotoiltu sillä tavalla, että saataisiin aikaan säätelyn konvergenssia yhtäläisyyttä. Mutta lähinnä siinä on kysymys siitä, että saadaan aikaan markkinoille pääsyä ja syrjinnän poistamista. Ja jos sitten tarkastelemme tutkimuspolitiikkaa, niin horisontti 2020 on äh, pääväline tässä. Ja kuten aikaisemmissa äh, puiteohjelmissa se on pääväline. On mahdollisuuksia yhteistyölle EUn ulkopuolella, niin kutsuttu assosioitustatus. Ja tällaiset assosioidut maat ovat äh, usein yksiköitä, assosioitujen valtioiden välillä ja niillä on usein sama status kuin muillakin. On myös muita maita, kuten esimerkiksi Israel, joka ei ole äh, erityinen, äh, jonka kanssa ei ole erityiskumppanuutta, mutta se voi kuitenkin äh, näistä hyötyä. Iso-Britannia, Sveitsi, Norja voivat saada rahoitusta EUn tutkimuskeskuksista – Horisont 2020 äh, tukemissa ohjelmissa. Jos me katsomme PK-yrityksiä, tässä COSME-ohjelma on pääväline, jota on ollut joka on ollut käytössä vuodesta 2014 lähtien. Siinä ei ole valtavia määriä rahoja, mutta tässä rahalla on hyvä äh, vipuvaikutus. 60 prosenttia menee PK-yritysten lainantakuisiin ja sitten tämä tuo mukanaan 20-25 kertaa sen määrän verran yksityistä rahoitusta sen myötä. Eli tämä on mahdollinen jäsenvaltioille, ETA-jäsenille, josta kaikki eivät osallistu. Islanti osallistuu ETA-jäsenenä, Norja ja Liechtenstein eivät. Mutta jäsenyys on siis mahdollista periaatteessa niille maille, jossa ollaan kiinnostuneita edistämään pk-yritysten kilpailukykyä, koulutusta, yksityisyrittäjyyttä, tuotteiden kansainvälistämistä ja niin edelleen. Me usein toimimme niissä maissa, joissa EU tekee yhteistyötä. No mitkä ovat nyt sitten nämä tulokset, tärkeimmät tulokset? Ensinnäkin, jos EU, eh, e eh, e, jos, jos EUsta lähdetään, niin ETA eh, e on ehkäpä se, joka vastaa parhaiten niitä etuja, mitä Isolla-Britannialla on jäsenenä tänä päivänä. Bilateraalisissa järjestelyissä, eli Sveitsin tapaus, ne auttavat myös konvergenssin parantamista – huonommat kuin etäjäsenyssä, mutta paremmat kuin ei mitään. Koska ajatellen esimerkiksi sitä, millä tavalla reagoidaan näihin EU-lainsäädännön muutoksiin näissä muissa maissa. Mitä tulee sitten energiayhteisöön, kuten Ukraina, siellä voidaan saada aikaan konvergenssia, kun puhutaan oikeudellisesta harmonisoinnista – mutta tässä on kuitenkin tiettyjä rajoituksia. Harmonisointisäännöt voivat olla haastavia toteuttaa käytännössä. Ja se on, tämä on usein positiivista ympäristökestävyydessä, vakaudessa ja turvallis, jakeluturvallisuudessa ja se on vähemmän tehokas, äh, kun puhutaan markkinoiden epäonnistumista, äh, epäonnistumisesta, markkinoille pääsyn äh, epäonnistumisesta. Ja sitten taas vapaakauppasopimus, kuten esimerkiksi Etelä-Korean kanssa, on tuonut hieman konvergenssia jopa alueilla, joihin sitä ei edes tarkoitettu vapaakauppasopimuksessa. Kuten esimerkiksi perustamisessa tai sopimuksessa itse ei vaadittu sitä esimerkiksi tukkukaupan suhteen, mutta kuitenkin se on siihen vaikuttanut. Jos katsomme horisontti 2020, niin näemme, että siinä ja kosmessa peruskysymys on, mikä on se tasapaino ajatellen kilpailukykyä tai, ja, ja yhteistyötä EUlle. Se hyödyttää molempia periaatteessa, mutta kysymys jää auki siitä, että haluammeko me rahoittaa yksiköitä maassa, joka ei enää ole jäsen. Eli tästä riippuu, mitkä sitten ovat sopimusehdot jatkossa Ison-Britannian ja EUn välillä. Eli tässä on tämä valmisteltu materiaali. Jätimme paljon aikaa mahdollisiin kysymyksiin. Kiitos. Kiitos. Sangen niin mielenkiintoista. Nyt onko kysymyksiä? Moody. Mikä yllätys, että brittimeppi salissa haluaa esittää kysymyksiä. Niin, kiitoksia oikein paljon tästä tutkimuksesta ja siinä tapauksessa, että joku ei sitä huomannut, niin minä olen kyllä kovasti sitä mieltä, että ystävän kuningaskunnalle paras tulevaisuus olisi EU-ssa pysyminen, mutta jos näin ei käy, niin sitten minulla on muutamia kysymyksiä, jotka eivät nousseet esiin tässä esityksissä, jotka ovat myös tämän valiokunnan toimialaa kun katsotaan esimerkiksi tutkimusta, se, mitä, mihin ei tässä puututa, on Erasmus ja myöskin vapaa liikkuvuus. Se on asia, joka on suuri huolenaihe ja tuo yhteistyö, jota on olemassa sen lisäksi, mistä puhuitte. Sitten toiseksi avaruuskysymykset. Katsoitteko sitä laisinkaan? Se on myös tämän valiokunnan toimivaltuuksissa ja jos on, niin voisit, olette katsoneet asiaa, niin voisitteko ehkä lisätä siitä, kertoa siitä hieman jotain. Ja sitten energia alalla meidän valiokuntamme vastaa Euratomista meillä on tutkimusta fuusio energiassa, mutta meillä on myös tämä ydinvoimayhteistyö. Puhuitte siitä, mitä on paperilla, mitä on käytännössä. Tämä ero on todella tehtävä, koska muuten voi joku asia unohtua, kun asiaa tarkastelemme. Kiitoksia. Kiitos. Onko muita kysymyksiä? No, minulla on muutama Moodilta kuulitte, että hänen näkemyksestään Brexit on epäedullinen yhdistyneelle kuningaskunnalle. Minun näkökulmastani se on vähintäänkin yhtä epäedullinen Euroopan unionille. Ja olen hämmentynyt, että organisaatiot, kuten teidän organisaatio, antaa neutraaleja kantoja kuten täällä esitelty. Toki tämä on ihan hyödyllinen. Tässä nyt on puolitoista vuotta kulunut kansanäänestyksestä. Britit ovat ymmärtäneet, mitä Brexit tarkoittaa. Minä en usko, että eurooppalaiset ovat vielä ymmärtäneet, mitä Brexit tarkoittaa. Jos katsotaan Horisontti 2020-ohjelmaa, niin on helppoa nähdä järjestettävä vaikutus, mikäli Brexit toteutuu. Monelta on kuultu Brysselissä se, että maa, joka ei kuulu Euroopan unioniin, niin sitä ei tulisi kohdella kuten maa, joka kuuluu Euroopan unioniin. Toisaalta Israel saa yhtäläisen kohtelun kuin Euroopan unionin jäsenet. Joten kysymykseni kuuluu, miksei yhdistynyt kuningaskunta saa samanlaista kohtelua kuin Israel, vaikka se ei kuulu edes Euroopan, Euroopan saatikaan sitten Euroopan unioniin. Ja jos nyt katsoo, mitä Brexit on tuonut tullessaan, niin no, te esititte tämän teidän tutkimuksenne nyt, tämän selvityksenne nyt, miksi te ette mm, esitellyt sitä ennen Brexitia, ennen kansanäänestystä, niin britit olisivat tienneet. Seuraava asia ei liity Itreen, mutta mainitsen sen kuitenkin. Maahanmuuton suhteen asenne koko Euroopassa on muuttunut, joten eikö olisi hyvä, että teidän kaltainen organisaatio – nostaisi esiin, että puhutaan pehmeästä Brexitistä ja kovasta Brexitistä, että kyseessä on kaksi junaa, jotka kilpailevat vastakkain. Ehdottakaa, ettekö te voisi ehdottaa, että Euroopan unioni tekee uuden tarjouksen siten, että tämä tilanne saataisiin kumottua, eikä tämä nyt liian mahdoton ajatus ole. Well, uh, when you're asking what the role of our institution kun kysytte, mikä on meidän instituutiomme rooli, niin se, mitä minä esittelin tänään, on tutkimus, joka tehtiin teidän politiikkayksiköllenne. Eli tämän tapaisessa tutkimuksessa neutraalius on asia, jota meiltä pyydetään. Jos katsotte muita kantoja, joita Brygel on ottanut viimeisen kahden vuoden aikana, niin kollegani ovat olleet hyvin johdonmukaisia siinä, että olemme sanoneet, että on parempi yhdistyneellä kuningaskunnalle pysyä EU-ssa. Eh, e ja olemme myös sanoneet, että suhde yhdistyneeseen kuningaskuntaan on tärkeä ja se ei saa heikentyä enempää kuin eh, on välttämätöntä. Äh, Tämä nyt on vähän tämän tutkimuksen soveltamisalan ulkopuolella, mutta kyllä meidän instituutiomme on ollut tässä varsin johdonmukainen. Ja se on myös minun näkemykseni. Äh, Uskon, että koko kansanäänestys oli erittäin epäonninen asia. Seuraukset tulevat olemaan suuremmat. Tämä on henkilökohtainen näkemykseni, ei kovin radikaali sellainen. Tulevat olemaan erityisen suuret yhdistyneelle kuningaskunnalle enemmän kuin EUlle, koska EU on paljon suurempi osa yhdistyneen kuningaskunnan kaupasta kuin toisinpäin. Yhdistynyt kuningaskunta menettää siinä enemmän kuin EU, mutta huono asia tämä on kaikille. On mahdollista, että väärin ymmärsimme pyynnön, mutta yleensä kun politiikkayksikölle teemme työtä, niin silloin yritämme olla neutraaleja, niin kuin tässä ymmärrän teidän pointtinne. Tämä raportti on neutraali. Se yrittää sitä olla. Se voisi ehkä mennä toiseen suuntaan. Sitten nämä kysymykset, joita edustaja Moody esitti. Ne käsittelevät useita aloja. Avaruus meitä että ei pyydetty erityisesti tarkastelemaan sitä, emmekä tehneet. Se ei löydy tästä raportista eikä seurantaraportista, joka käsittelee vaikutusta energiajärjestelmään. Sitten Erasmus ja akateemikkojen liikkumisen vapaus. Ähm, annan tämän kollegani vastattavaksi. Ja sitten energia ja fuusio, energia. G voi vastata tähän koska se kattaa kaksi alaa, jotka äh, käsittelemme tässä, nimittäin tutkimus ja energia. Haluatko vastata Erasmus-kysymyksiin ensin ja liikkumisen vapauteen? Tutkimuksen kohdalla kyse ei ole ainoastaan talousarviosta, vaan myös tutkijoiden vapaasta liikkuvuudesta. Tämä on tärkeä osa eurooppalaista tutkimusaluetta. Tämä on siis tärkeä osa-alue. Liikkuvuus No, tämä ei koske ainoastaan Erasmusta, mutta on myös Marie Curie, postdoctoral opiskelijoille ja muita ohjelmia, joten tämä koskee kaikkia näitä eri ohjelmia, mutta Erasmus on tietenkin tärkein osa tästä. Me korostimme, kuinka tärkeää, perustavanlaatuisen tärkeää tämä liikkuvuus todellakin on molemmille osapuolille, että voidaan parantaa tieteen laatua. Joten Horisontti 2020 myös takaa tämän vapaan liikkuvuuden. Sveitsin vaikutus on myös huomioitava. He ymmärtävät, että vähentämällä liikkuvuutta myös heidän oma tehokkuus laskisi ei ainoastaan Sveitsi menettäisi, vaan myös Euroopan unioni menettäisi. Joten kyllä liikkuvuus on aivan perustavanlaatuisen tärkeä komponentti, mikäli halutaan saada kaikki hyödyt yli eurooppalaisesta tutkimusalueesta. Avaruuden suhteen jossain määrin se on osa Horisontti 2020-ohjelmaa, mutta EUn uudet ohjelmat ovat siirtämässä avaruutta ulos horisontti 2020 ja antamassa tämälle oman ohjelmansa. Tätä silmällä pitäen EU-jäsenyys on erityisen tärkeä, nimittäin tämän jäsenyyden kautta on osa tätä kokonaisvaltaista keskustelua sen suhteen, miten EU suhtautuu avaruuteen. Mikäli on assosiaatio, asema kuten Sveitsillä – niin tämä rajoittuu ainoastaan horisontti 2020 ja sikäli kun avaruustoiminto siirtyy sen ulkopuolelle, silloin ei tähän pääse enää vaikuttamaan. Ja avaruus on hyvä esimerkki siitä, kuinka vaikeaksi elämä käy siinä vaiheessa, kuin ei enää nauti EUn jäsenvaltiostatuksesta. Me katsomme tätä fuusioenergia-asiaa, ITERiä. EU kuuluu tähän, kuten kuuluvat myös muut maat, tämän hallitusten yhteistyö, niin kyllä yhdistynyt kuningaskunta voi jäädä erillisen sopimuksen avulla osaksi ITERiä. Tämä lisää toki tätä monimutkaisuutta, tätä kompleksisuutta verrattuna tilanteeseen, jossa yhdistynyt kuningaskunta olisi edelleen jäsenvaltio. Niin, on totta mitä sanoin. Täällä sanottiin, että ainoastaan yhdistynyt kuningaskunta ei menetä, vaan myös EU menettää. Ja tutkimuksen suhteen tämä käy kaikkein selvimmäksi. Silloin tilanne on todellakin kaikki voittaa tilanne, eikä ainoastaan talousarvion kannalta, vaan EU-tutkimuspolitiikan suurin hyöty on tämä yhteinen eurooppalainen tutkimusalue – ja mitä suurempi se on, sen, sitä enemmän kaikki hyötyvät ja kaikki voivat eri teknologian alalta kantaa kortensa kekoon tähän panokseen. Mikäli yhdistynyt kuningaskunta lähtee EUsta, niin myös EU kärsisi ja maksaisi tästä kovan hinnan. Euroopan tutkimusalue olisi pienempi, olisi vähemmän liikkuvuutta, vähemmän laatua, koska näitä kerrannaisvaikutuksia olisi vähemmän. Tutkimus on selkeästi sellainen osa-alue, jonka suhteen me voisimme varmistaa, että todellakin tuodaan esille se, että tiivis yhteistyö on tilanne, jossa kaikki osapuolet voittavat. Olisiko tämä ollut syytä esittää ennen Brexitia, anteeksi, ennen tätä kansanäänestystä? No, Kyse ole siitä, etteivätkö nämä tiedot olisi olleet saatavilla ennen, ja oli myös muita taloustutkijoita, jotka tämän asian esiin nostavat. Mutta kun tekee analyyttisiä tutkimuksia, niin on vaikea olla uskottava. No, eihän se mikään teko se ole. Meidän olisi tullut paiskia hartiavoimin töitä, että olisimme voineet vaikuttaa kansanäänestykseen. No, pitäisikö pyrkiä New Deal-ratkaisuun? No, todellakin tämä on tarpeen siten, että mennyt jätetään taakse ja sitten kaikki pääsevät eteenpäin ja mahdollisimman hyvän lopputulokseen. Tutkimuksen suhteen on mahdollista saada aikaan järjestely, jossa mahdollisimman moni voittaa. Olisi tärkeää, että sitä ei käytetä pelinappulana, kun neuvotella näitä muita osaloita. Vielä ennen kuin annan Georgille puheenvuoron, kun puhuitte Sveitsin tapauksesta. 2014 Sveitsissä oli kansanäänestys, jossa he päättivät asettaa kiintiöitä vapaalle liikkuvuudelle. Ja silloin keskustelut energiasta pysäytettiin. Ei heitä täysin heitetty Horisont 2020 ohjelmasta ulos, mutta aika lailla ja tämä johti dramaattiseen hakemusten romahtamiseen Sveitsissä, joka on kuitenkin maa, joka on lähettänyt hyvin paljon hakemuksia. Ja tämä oli yksi asia, joka sai heidät ajattelemaan asiat uudelleen, koska tutkimuksen rahoitus romahti. Ja toivon, että muutkin kansalliset hallitukset huomioivat tällaiset vaikutukset ja ainakin miettisivät asiaa mutta nyt vielä tohtori Sahman, ole hyvä. So, I, would like to, to refer you to, uh... Haluaisin äh, viitata tähän äh, raporttiin, joka äh, valmistui ja julkaistiin tällä viikolla, jossa ITRE-valiokunta on myös ollut mukana, jossa eksplisiittisesti tarkastellaan vain ja ainoastaan energiasektoria 130 sivua, joten enpä nyt sen syvemmin sitä esittele. Mutta päätulos on se, että vaikutukset 27 EUlle energiasektorilla tulevat olemaan hyvin pistemäisiä. On tiettyjä alueita, esimerkiksi kysymys irlantilaisten energiajärjestelmästä ja kuinka se yhdistetään muihin 20 muuteen jäsenvaltioon. Tämä tulee olemaan hyvin kriittinen kysymys ja todennäköisesti löydetään erilaisia mielenkiintoisia pakettikeinoja EUn ja Ison-Britannian välillä. Kun taas sitten muilla alueilla, kuten Euratom tai markkinoille osallistuminen ja pääedut Isossa Britanniassa, se vaikuttaa heihin, koska he ovat pienempi kumppani. Euratomissa neuvottelut tulevat olemaan hyvin monimutkaisia siitä, kuka omistaa ja mitä omistaa Euratomin varoista. Ja iso britanniahan ei välttämättä jätä Euratomia, joten ehkäpä tätä ei sitten tarvitakaan. Kiitos. Minä haluaisin lisätä asian en kokouksen puheenjohtajana, vaan Euroopan parlamentin rivijäsenenä he, jotka Brexitia katuvat, niin minä näen ainoastaan yhden mahdollisuuden, että tilanne saadaan kääntymään päälailleen. Se, että Euroopan unioni tarjoaa uutta sopimusta Iso-Britannialle, muuten he lähtevät. Tämä on mielestäni selviö. On tärkeää, että me tunnustamme ja puhumme selkeämmin Brexitin haitoista Euroopan unionille, koska Brexitin haitat Iso-Britannialle eivät kyllä tule kääntämään Brysselin päätä. Se on minun rehellinen mielipiteeni. Sain teiltä paljon tietoja tänään ja tämä auttaa minua eteenpäin tässä minun hankkeessani, jolla ei ole moniakaan mahdollisuuksia toteutua, mutta en ole antanut periksi. Me hävisimme Battle of Britain taistelun, mutta nyt meidän tulisi voittaa tämä Battle for Britain taistelu. Hyvät naiset ja herrat, tämä oli viimeinen esityslistan kohta. Nyt meillä on muut asiat. Kohta 19. Onko muita asioita? Ei ole. Näin ollen päätän kokouksen tältä päivältä. Kiitos.